Dear colleague, please sit down. We have to beginning our... Hyvät kollegat, istuutukaa. Meidän täytyy aloittaa työmme. Tänään ei ole kovin paljon aikaa ja on hyvin tärkeitä asioita on käsiteltävänä. Me emme voi käsitellä tänään energiakysymyksiä ilman, että ne sidotaan tiiviisti niihin kehityskulkuihin, joita kansainvälisellä poliittisella kentällä tapahtuu. Energiamaailma, energia-asiat ovat suurten muutosten kourissa ja tämän seurauksena, tämän uuden näkymän seurauksena, sillä on kourin tuntuvia vaikutuksia myöskin meidän elämämme ja eri Euroopan unionin valtioihin. Niin kuin tiedätte, hiljattain Japanissa tapahtui ydinonnettomuus, joka vaikutti myöskin eurooppalaiseen politiikkaan. Esimerkiksi Saksassa ja muissakin maissa käydään nyt uudelleen läpi koko energiapolitiikkaa. Ja tämä taas vaikuttaa tulevaisuuden valintoihin. Erilaiset energiamiksit tulevaisuudessa Euroopan unionin alueella varmastikin muuttuvat. Jotkut ajattelevat, ja näkevät tilanteen sellaisena, että se liittyy myöskin tiiviisti maakaasu kysymyksiin ja muihin energialähteisiin, ja niiden merkitystä on ehkä syytä tässä valossa uudelleen miettiä. Eri maissa eh, tarkastellaan kiinnostuksella läheltä demokratiaprosessia, joka alkoi jo aikaisemmin 2001 vuonna ja joka on johtanut Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa suuriin muutoksiin. Maailma on siis, niin kuin sanottu, muutosten kourissa ja se luonnollisesti johtaa meidät ajattelemaan myöskin energiaturvallisuuskysymyksiä Euroopassa ja Euroopan unionissa. Ja meidän on myöskin mietittävä sitä, millä tavoin voimme eriyttää energian saantiamme. Yhdessä herra Roilin kanssa, Itrevalion puheenjohtajan kanssa teimme päätöksen siitä, että järjestämme yhteisen tilaisuuden, jossa saamme kuulla eri energiayhtiöiden edustajia ja tällä tavoin voimme yksissä tuumin työstää asioita. Olemme jo aikaisemminkin toimineet yhteistyössä tällä saralla valiokuntien kesken ja näin voimme nyt jatkaa yhteistyötämme mahdollisesti tulevaisuudessakin äh, jatkamme samalla linjalla. Nimittäin myöskin kauppakysymykset äh, ja nimenomaan energian kauppa on tarkastelun kohtana. Eni, äh, italialainen yritys, on kuudes maailmanlaajuisesti tarkasteltuna. Se on nimenomaan Afrikassa numero ykkönen. Italia on harjoittanut energiakauppaa väli Libyan, Tunisian, Egyptin, Marokon, Algerian, Jemenin, Katarin, Iranin, Irakin ja monen muun maan kanssa, siis lähi maiden kanssa ja Pohjois-Afrikan maiden kanssa. Ja herra Paolo Scaroni tulee selvittämään meille laajemmin tätä asiaa. Me voimme myöskin käydä keskustelua näistä kysymyksistä alustusten jälkeen. Olen kuitenkin itse äärimmäisen kiinnostunut kuulemaan siitä, miten tällainen suuri yritys kuin Eni on reagoinut Pohjois-Afrikan muuttuneeseen tilanteeseen ja miten yritys näkee kriisin vaikutukset tänne päin, millä tavoin vaikutuksia koetaan Euroopan unionin alueella ja minkälaisia vaikutusmahdollisuuksia meillä on. Nyt annan kuitenkin ensin puheenvuoron herra Roilille. Olkaa hyvä. Herr Kollege Albertini, sehr geehrte Damen und Herren. Hyvä kollega Albertini, hyvät naiset ja herrat, hyvä herra Skaroni. Tervetuloa Euroopan parlamenttiin. Ensimmäinen huomio tulkeille. Saksan tulkkaus ei toimi, tiedä mitä tapahtui, mutta Saksan tulkkaus ei nyt toimi. Ehkäpä joku voi hoitaa tämän ongelman. Ich möchte ganz gerne alle herzlich willkommen heißen hier. Haluaisin toivottaa kaikki sydämellisesti tervetulleeksi. Kollega Albertin jo viittasi siihen, että, että on niin, että, että valiokunnat eivät näitä asioita käsittele erikseen, vaan molemmat valiokunnat nyt sitten yhdessä käsittelevät tätä asiakokonaisuutta. Tämä on tai tämä on energiapoliittisesti hyvin tärkeä kysymyksen asettelu, mutta myös ulkopoliittisesti. Ja sen vuoksi on järkevää, että ei tehdä työtä erikseen, vaan yhdessä. Ja molemmat valiokunnat yhdessä ovat kutsuneet joitakin mielenkiintoisia asiantuntijoita. Tämä on sitten se syy siihen, miksi on onnistunut saada todellakin korkeatasoisia keskustelukumppaneita kutsuttua tänne. Olen erityisen iloinen, että voimme aloittaa Herra Skaronista, joka on Enin johtaja, jolla on hieno ura eri toimissa energiateollisuuden alalla. Ja sen vuoksi on meille erityisen mielenkiintoinen keskustelukumppani. Meillä on se vaikutelma, että näinä päivinä, kuukausina ja viikkoina on kovin tärkeää, että niin ulkopoliittisesti kuin myös energiapoliittisesti niin ehkäpä äh, että täytyy kuunnella rauhassa asiantuntijoita siitä, mitä asiasisältöjä on asiassa ja sitten tehdä päätöksiä. Minulla on se huolenaihe, että monilla politiikan aloilla myöskin äh, energiasta voin sanoa ihan varmasti, koska se on toimivallassamme, että tehdään tunneperäisiä päätöksiä, eikä äh, annetaan itsellemme aikaa muutamaa tuntia päivää käsitellä asioita. Harmi tietysti, että jotkut kollegat eivät ole ottaneet vaarin tästä tilaisuudesta saada tietoa. Mutta tämän verran minun arvostuksestani tähän ette halua kuulla siitä, mitä meillä on keskenään puhumista, vaan haluatte ottaa vaarin tästä tilaisuudesta kuulla asiantuntijoita. Ja sen vuoksi välittömästi antaisin puheenvuoron eteenpäin Hella Paulos Karonille. Tervetuloa sydämestä tähän parlamenttiin ja kiitoksia kovasti, että teiltä löytyi aikaa äh, kertoa meille, antaa meille tietoa ja keskustella kanssamme. Tervetuloa parlamenttiin. Buongiorno a tutti. Ringrazio. Hyvää huomenta kaikille. Kiitokset ITRE sekä ulkoasianvaliokunnan puheenjohtajille siitä, että saan osallistua tähän vielä kiintoisaan kuulemistilaisuuteen. Se on äärimmäisen hyödyllinen tässä tilanteessa, kun epävarmuus vallitsee ja olemme suurten muutosten käsissä. Haluan puhua nyt ENI-yrityksen toiminnasta Pohjoissa, Afrikassa, Egyptissä, Libyassa ja Algeriassa ja myöskin Tunisiassa olemme numero ykkönen kasvuntuotannon osalla, osalta, joten meidän merkityksemme on suuri. Sen lisäksi haluaisin selvittää teille kriisin vaikutuksia ja niitä toimenpiteitä, joita voimme kaasun saannin osalta tehdä. Pohjois-Afrikassa on erilaisia epävakaita tilanteita ja nehän muuttuvat päivä päivältä ja tämä luonnollisesti edellyttää meiltä tarkkaa huomiointia. Meillä Äh, tällä on suuri vaikutus äh, Euroopan unionin energian saantiin, varsinkin Välimeren maihin. Jopa kolmasosa äh, kulutuksesta saadaan Pohjois-Afrikasta. Egypti ja Algeria tuottavat lähes 90 prosenttia Pohjois-Afrikan energiasta, joten sillä on suuri merkitys. Tunisian tapahtumat ovat myöskin merkittäviä, koska TP, TTPC eh, kaasuputki kulkee Tunisian eh, halki eh, Italiaan ja sen kautta noin kolmasosa kaasusta saadaan siis Italiaan. Viime tämän vuoden tammikuun 14. päivä tapahtuvat Tunis, tapahtumat Tunisiassa ja presidentti Benalin poistuminen vallasta luopuminen on muuttanut tilannetta ja sitten väliaikaisesti noin 40 prosenttia kaasun toimituksesta väheni. Egyptissä ei ole tapahtunut minkäänlaisia onnettomuuksia Sunetsin kanavalla, jonka kautta kuitenkin 10 prosenttia koko maailman estämisestä maakaasusta kulkee sen läpi. Kuitenkin Siinain El Arisin kompressoriasemalla tapahtui räjähdys ja se aiheutti tilanteeseen, jossa Israelin, Jordanian ja Syyrian toimitukset katkesivat. Tämä kesti viisi viikkoa, mutta sen jälkeen tilanne saatiin järjestyksen. Myöskin toinen kaasun onnettomuus tapahtui ja täällä kaikilla on ollut vaikutuksia myöskin Euroopan unionin tilanteeseen. Egyptin tilanne oli myöskin oikeudellisesti ongelmallinen, koska sen kautta kävi ilmi, että Egypti on myynyt alihintaan energiaa Israelin. Egypti, Tunisia, Algeria ovat nyt, niin kuin sanottu, muuttuneet ja, ja ovat kulkemassa kohti demokratiaa. Käsittääkseni tämä tulee tapahtumaan aika rauhallisissa tilanteissa. Viimeiset tapahtumat erityisesti Libyassa neljän kuukauden aikana ovat vaikutukseltaan valtavia. Niillä on sekä poliittisia että sotilaallisia vaikutuksia etenkin Libyassa. Libya toimittaa neljäsosa Italian kuluttamasta raakaöljystä ja sillä on siis suuri merkitys öljyn osalta. Kuitenkaan öljysaatavuuden ongelmia ei mielestäni Italiassa ole näköpiirissä, koska voimme korvata Libyan tuotannon muilla tuottajilla ja pystymme myöskin takaamaan sekä laadun että määrän. Uskon, että jalostuslaitokset Italiassa eivät jää vaille raaka-ainetta. Sen sijaan kaasun suhteen tilanne on paljon ongelmisempi. Nimittäin helmikuussa – Greenstream-putki, joka, kulkee, joka, joka siis tulee Libyasta ja tuo kaasua Italian sen toimitukset vähenivät runsaasti. Kyse on nimittäin 10 miljardin kuutiometrin toimituksista. Näin ollen Libyan tapahtumat ja sen kautta syntynyt kaasun väheneminen on johtanut tilanteeseen, jossa olemme joutuneet saa ottamaan käyttöön uusia sopimuksia, niin sanottuja take or pay, otatte maksa sopimuksia. Ja, ja tämä on tilanne, joka on siis syntynyt uusien tapahtumien vaikutuksesta. Viime vuosina Italia on eriyttänyt energian ja kaasun tuontiaan ja sopeuttanut sitä kysyntään. Ja näin ollen tilanne on melko vapaa, äh, vakaa. Energian kulutus ja kaasun kulutus on kuitenkin viimeisten kymmenen vuoden aikana äh, tuplantunut ja sitä on saatu, niin kuin sanottu, Libyasta, mutta myöskin Algeriasta, Venäjältä, Hollannista ja Norjasta. Meillä on käytössä kaksi kaasutinlaitosta Italiassa, mutta ne ovat liian vähän. Tilanne on Italiassa teknisesti ottaen niin sanottu N-1 tilanne. Eli se tarkoittaa sitä, että jos olemme pelkästään yhdestä kaasuputkesta riippuvaisia, syntyy suuria ongelmia. Sen sijaan äh, N-2 äh, tilanne olisi jo kriittinen. Jos äh, tähän tilanteeseen törmätään, syntyy suuria ongelmia ja sen vuoksi tarkkailemme läheltä Libyan ja myöskin Tunisian tapahtumia. Ja luonnollisesti myöskin val, olemme valveilla mahdollisten Venäjän ja Ukrainan välien huononemisen varalta. Tämä äh, Italian tilanne voi antaa vinkkejä siitä, minkälaisia tilanteita mahdollisesti myöskin muissa Euroopan unionin maissa syntyy. On välttämätöntä ryhtyä uusiin toimenpiteisiin, jotta kaasu- ja energiansaanti ylipäätään voitaisiin taata niin sanottu Italian tapaus tarjoaa vaihtoehtoja uusiin toimiin. Ja me olemmekin nyt painottaneet pitkän tähtäimen sopimuksia ja infrastruktuurimuutoksia. Take or pay-sopimukset ovat olleet käytössä ja ne ovat perustuneet siihen, että tilanne on ollut helposti ennakoituva – tilanne on ollut suorastaan tylsä, koska mitään suuria muutoksia ei ole tapahtunut. Nyt kuitenkin viimeisten kahden vuoden aikana hinnat ovat nousseet ja tämä on koskenut erityisesti raakaöljyä. Myöskin Yhdysvaltain toimet ovat vaikuttaneet tilanteeseen, koska Yhdysvallat ovat luonnollisesti kaasutoimitusten osalta merkittävä tuottaja, mutta myöskin jalostustoimintaa on lisätty – ja jopa 47 jalostuslaitosta ja kaasutinlaitosta on rakennettu. Vuoden 2008 jälkeen tilanne on muuttunut, koska Yhdysvalloissa on painotettu enemmän niin sanotun shale merkitystä ja jopa 75 prosenttia tuotannosta – on saatu katetuksi kotimaisin voimin, ja tämä on tarkoittanut sitä, että tuontia on vähennetty. Samanaikaisesti uusia nesteytyslaitoksia on rakennettu myöskin Afrikkaan, Kongon, Angolan, Algerian ja niiden tarkoituksena on jalostaa öljyä, ja jalostaa tuotteita nimenomaan äh, Yhdysvaltoihin. Myöskin Aasian markkinoiden äh, muutokset ovat äh, vaikuttaneet. Myöskin Euroopan unionin talouslama vaikutti tilanteeseen ja energian kulutus väheni noin kuudella prosentilla vuositasolla. Loppujen lopuksi olemme kuitenkin puhumassa melko suurista luvuista, jopa 30 miljardin kuutiometrin energiatarpeesta. Se vastaa Itävallan, Tsekin ja Puolan kulutusta. Niin sanotut spot-kaasuhinnat ovat myöskin uutuus. Ja tämä on tapahtunut nimenomaan sen jälkeen, kun kulutus on vähentynyt. Vuonna 2010 tapahtui vielä uusia muutoksia hintapolitiikkaan. Brent-öljyhinta nousi 90 dollaria ja se tarkoitti sitä, että kaasun hintaan tuli myöskin vastaavasti muutoksia. Myöskin pitkän tähtäimen sopimukset vähenivät näiden muutosten myötä. Monet ovatkin ryhtyneet pohtimaan sitä, kannattaako tällaisia pitkän tähtäimen sopimuksia ylipäätään enää solmia. Mutta ainakin tällä hetkellä sopimukset ovat välttämättömiä, jotta Libyan aiheuttama tilanne voitaisiin kattaa. Nyt olemme hahmotelleet viimeisten kuukausien tapahtumia ja niitä aiheuttamia vaikutuksia, mutta myöskin tulevaisuudessa on varmastikin uusia muutoksia edessä. Nimittäin Kiina on panostamassa entistä enemmän kaasuun. Näyttäisi siltä, että vuoden 2035 aikana. Siihen mennessä Kiina pystyisi tuottamaan jopa 600 miljardia kuutiometriä kaasua vuositasolla. Japanin tapahtumat, maajäristys ja Fukushiman onnettomuus ovat myöskin vaikuttaneet jopa Euroopan unionin energiapoliittisiin linjauksiin. Jotkut maat ovat päättäneet lopettaa ydinvoiman tuottamisen. Japanissa on tällä hetkellä 24 kaasutinlaitosta ja niitä tullaan tulevaisuudessa varmasti käyttämään entistä enemmän. Luonnollisesti myöskin kaasu, kaasun käyttö ja kasvihuone päästöjen vähentäminen ovat yhtälö, jota on tulevaisuudessa entistä enemmän mietittävä. Kuitenkin, kuitenkin ongelmia ja huolenaiheita liittyy. Ranska on esimerkiksi ottanut kielteisesti kantaa kaasun, kaasun käsittelylaitosten rakentamiseen ja Englantikin teki kielteisen päätöksen aivan hiljattain. Jos ajattelemme tilanteen muutosta vuoden 2008 jälkeen, on käynyt selväksi, ettei edulliseen hintaan tuosta vaan saatava kaasu enää olekaan mahdollista, ja tähän on nyt reagoitava. Jos ajattelemme tilannetta yleisesti Euroopan unionin kannalta. Meidän on pyrittävä tilanteeseen, jossa sopimuspolitiikka on kunnossa ja saamme mahdollisimman kattavan energiasääntiverkoston. Ajatellaan nyt vaikkapa Gazpromin tilannetta, Intia, Kiina tukevat Gazpromin toimintaa ja, ja oikeastaan pitkällä tähtäimellä se on hyvä asia, koska se luo tiettyä jatkuvuutta ainakin Aasian alueelle. Tilanne on melko yksinkertainen. Me, meidän on nyt panostettava ja investoitava infrastruktuureihin ja myöskin kuljetuksiin, koska tällä hetkellä kuljetustoiminta on liian riskialtista. Myöskin kaasuputkiin on investoitava entistä enemmän, erityisesti niiden turvallisuuteen. Laivaajien merkitys on myöskin tärkeää, nimittäin pelkästään tuottajia, tuottajia ja tuotantoon investointi ei riitä. Meidän on otettava huomioon myöskin energia- ja erityisesti kaasun siirto Kaasun tuottajat joutuvat siis tekemään suuria investointeja ja jos he haluavat niitä tehdä, niin se edellyttää, että myöskin kuljetuskysymykset ovat kunnossa. Me tarvitsemme toisin sanoen pitkän tähtäimen takuut myöskin siitä, että esimerkiksi säily, säilyaluskanta on kunnossa. Voimme siis todeta, että paljon on jo tehty Euroopan unionin alueella, jos ajattelemme asiaa noin maantieteellisesti. Mutta siitä huolimatta kaasun siirtämiseen liittyy suuria riskejä. Niin kuin tiedätte, Tunisian tapahtumat ja erityisesti Venäjä ja Ukraina väliset ongelmat ovat hyvä muistutus siitä, että suuriakin kriisitilanteita voi syntyä. Siksi me tarvitsemme uusia hankkeita, jotka luovat lisää vakautta nimenomaan kaasun kuljetuksiin. Ja otan tästä esimerkiksi vaikkapa Nord Streamin ja South Streamin. Ne ovat kaasuputkia, jotka kulkevat suoraan Euroopan unioniin ilman, että ne poikkeavat Euroopan unionin maihin. Infrastruktuurihankkeiden lisäksi meidän on myöskin panostettava energia- ja kaasutoimitusten turvallisuuteen ja pyrittävä siihen, että sisäiset kaasuverkostot Euroopan unionissa toimivat ja niin sanotut reverse flow-mekanismit toimivat niin ikään. Tämä kaikki takaa sen, että energian saanti on turvallista sekä materiaalisesti asiaa ajatellen, että myöskin kilpailukykyisesti ja, ja hintapoliittisesti asiaa eh, miettien. Luonnollisesti myöskin eh, varastointikysymykset eh, on otettava huomioon tässä kokonaisuudessa. Keskinäiset liitos verkostot ovat vielä riittämättömät. Ja samoin myöskin tuotantolaitosten määrä Euroopan unionissa on riittämätön, joskin Espanjassa esimerkiksi kaasutuslaitoksia on jo seitsemän. Emme voi myöskään hyväksyä sitä, että jotkut maat ovat täysin riippuvaisia yhden yksittäisen maan toimituksista, niin kuin nyt vaikkapa Venäjän toimituksista. Jos äh, hahmottelemme tällaista toisiinsa sitoutunutta ja verkostoitunutta Euroopan unionia kaasutoimitusten osalta, se on myöskin mahdollista toteuttaa. Ja tällainen visio äh, takaisi sen, että jos esimerkiksi Venäjän toimitukset äh, kokonaan katkeisivat, pystyisimme siitä huolimatta kuitenkin takaamaan energian saannin Euroopan unionin alueella, jossa on kuitenkin 27 haavoittuvaa eh, erilaista maata. Tarkoituksena on saada siis aikaiseksi yhtenäiset markkinat, kilpailukykyiset ja turvalliset markkinat. Kiitokset tästä täsmällisestä alustuspuheenvuorosta ja hyvin tiiviistä puheenvuorosta äh, Enin äh, johtajalle. En halua nyt itse esittää kommentteja, enkä luonnollisesti puuttua sen kummemmin äh, puheeseen, mutta sen verran haluaisin kuitenkin vielä tässä kohtaa todeta, herra äh, Skaronin sanoin, että äh, ydinvoimakysymysten vaikutukset äh, ovat suuret. Tällaisen vastaavaan tilanteeseen on törmätty aikaisemmin. Nyt Fukushiman jälkeen ja aikaisemmin Tsernobylin tapahtumien jälkeen. Minkälaisia vaikutuksia ydinvoimalla onnettomuuksilla nyt sitten tulevaisuudessa todella tulee olemaan? Haluaisin kuitenkin miettiä vielä eräs Karonin kommenttia siitä, että tulevaisuudessa ydinvoimaa käytetään enemmän ja kaasua enemmän. Jos näin tapahtuu, niin millä tavoin tämä on mahdollista käytännössä toteuttaa ja miten se voidaan yhdistää hankkeeseen, jota kuitenkin viemme eteenpäin. Mehän pyrimme jatkuvasti vähentämään kasvihuone kaasujen päästöjä. No niin, tämä tästä ja nyt sitten eh, eteenpäin. Ja ensimmäisenä edustaja Sartori esittäisi, että kaikki puhuisivat eh, korkeintaan kolme minuuttia. Kiitos eh, puheenjohtaja, kiitokset tästä tilaisuuden järjestämisestä ylipäätään ja myöskin äskeisestä loistavasta alustuksesta perinteinen toimintamallihan on se, että ensin saamme kuulla alustukset ja sitten esitetään kysymykset. Teidän puheenvuorossanne puhuttiin monista asioista. Se oli äärimmäisen kiinnostava. Ja, ja ylipäätään tällaisen kattavan alustuksen kuuleminen eurooppalaisista ja myöskin maailmanlaajuisista markkinoista oli varsin tervetullut. Mutta mitä me voimme sitten tehdä täällä? Kun tarkastelee uutta kaasu, kaasutoimitustilannetta ja, ja markkinoita ja myöskin komission kolmatta kaasupakettia ja verkostoja, tässä valossa haluaisinkin kysyä, onko tämänhetkinen suunnitelma edelleenkin käytössä vai onko se siirretty jo syrjään? Ja toisekseen, ja sitten kolmas liberalisointi paketti, eh, jota olemme paljon täällä eh, käsitelleet, niin onko se teidän mielestänne luontetaan sellainen, että se edistää investointeja? Ar- Kiitokset ja sitten edustaja Arlakki, korkeintaan kolme minuuttia. Kiitos. Eh, kiitokset synteettisestä ja, ja tyhjentävästä esityksestä, jonka saimme äsken kuulla. Siinä käsiteltiin ylipäätään energiamarkkinoita ja myöskin turvallisuuskysymyksiä, energian saantiin liittyviä seikkoja aika kokonaisvaltaisesti. Itse ottaisin niistä vielä äskeisistä kommenteista pari esiin. Ne ovat aika ristiriitaisia keskenään. Äsken puhuitte siitä, että että yhteen liitettävyysperiaate olisi hyvä ottaa käyttöön ja sen kautta eriyttämistä voitaisiin harjoittaa. Näyttäisi siltä, että kaasuputkikysymykset ovat vähemmän kiireellisiä tässä valossa. Napukko ja South Stream kaasuputkikysymykset ovat luonnollisesti tässä äh, kaikessa myöskin taustalla. Mielestäni niillä molemmilla on merkitystä, jos ajattelemme nyt energian saantia ja, ja turvallisuuskysymyksiä. Mutta toisaalta taas mielestäni nämä molemmat kysymykset ovat aika, aika kiireellisiä ja ne, niihin olisi pureuduttava nyt mahdollisimman nopeasti. Jos saadaan liitokset kuntoon, niin se tarkoittaa sitä, että turvallisuuskin lisääntyy. Onko tämä yhtälö toden, todellisuuspohjainen? Tämä on mielestäni keskeinen seikka, koska sillä tulee olemaan pitkäaikaisia vaikutuksia – Lisäksi, jos oikein ymmärsin lyhyestä puheenvuorosta, niin kun ajattelemme tulevaisuuden energia, energia saantia ja, ja energian tarvetta, niin käsittääkseni energian tarve tulee kuitenkin lisääntymään nimenomaan mahdollisten ydinvoimasta luopumisten myötä. Onko näin? Altri. Sitten muita kysymyksiä. Nyt valitettavasti uusien kysyjien määrän vuoksi joudunkin rajaamaan kysymysten esittämisrajan kahteen minuuttiin. Sitten herra Turmes, kaksi minuuttia. Grazie, presidentti. Ehm, thank you for being with us uh, today. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Kiitoksia siitä, että tulitte tänne paikalle tänään. Yksi näistä kommenteista on, että tarvitsemme yhtenäisemmät eurooppalaiset kaasumarkkinat. Ja meidän täytyy pyrkiä pääsemään yli niistä poliittisista ongelmista, jotka periaatteessa ovat sama kuin Ranskan kaasumarkkinat ja se, että Iberian niemimaa ja muu Eurooppa äh, nivoutuvat niin huonosti yhteen. Me olemme vieneet tätä asiaa myös parlamentissa eteenpäin. Olen nähnyt paljon edistystä tässä suhteessa. Meillä on asetus asiasta ja uskon, että se ratkaisee monia ongelmia. Haluaisin myös ottaa esille sen, että ne, jotka ovat sitä mieltä, että ydinvoimasta luopuminen, luopuminen johtaa dramaattisiin kaasun kulutuslukujen kasvuun, niin sellaiset skenaariot, joissa on otettu huomioon suuri määrä uusiutuvia energialähteitä ja suuri määrä kaasua, niin eivät osoita tätä. kysynnän huipentuma Euroopassa kaasun käytön suurin kohde on asuntomarkkinat ja asunnot, asuntojen lämmittäminen. Ehm, se johtaa siihen, että tällaista mitään valtavaa huippukohtaa ei tule, valtavaa kysynnän kasvua ei tule. Minulla on kysymys ehm, riippuvuudesta suhteessa Venäjään. Miksi tuette ehm, South Streamia suhteessa Nabukkoon? Sillä on tärkeää, että olemme riippumattomia ja tärkeää, että olemme nimenomaan Venäjästä riippumattomia. Silloin Nabukko pitäisi saada toimintaan. Ettekö te tässä nyt sitten puu itseänne pussiin? kun vaaditte riippumattomuutta Venäjästä ja tuette South Streamia. Bene. Per favore rispettati il... Kiitokset. Pyytäisin kaikkia pysymään puheajassa, koska muuten emme saa kaikkia kysymyksiä otetuksi ulkoasian varapuheenjohtaja herra Provera. Tulis. Kiitokset ja kiitokset johtaja Skaronin. Alustuksen oli varsin tehokas ja, ja tyhjentävä. Kysymyksiä heräsi paljon. Nyt sitten ainoastaan pari, äh, pari kysymystä. Äh, en sen kummemmin tässä äh, halua puuttua omaan mielipiteeseeni Italian ydinvoimatilanteesta. Uskoakseni ne tullaan sulkemaan tulevaisuudessa ja sillä tulee olemaan suuria vaikutuksia yleistilanteeseen. Mutta nyt sitten helpot ja yksinkertaiset kysymykset. Mikä on teidän näkemyksenne Libyan äh, tulevaisuudesta, ei niin ikään poliittisesta ja, ja sotilaallisesta tulevaisuudesta, vaan Libyasta nimenomaan energiavarantona ja siitä roolista, joka sille lankeaa Libyan tapahtumien jälkeen. Ja mitä tämä kaikki tarkoittaa sitten taas eni-yrityksen kannalta? Sitten ydinenergiasta luopuminen, se pitäisi kai tarkoittaa sitä, että uudistuvat energialähteet otetaan entistä suuremmissa määrin käyttöön. Minkälainen minkälaisia konkreettisia mahdollisuuksia tällä uudella ajattelutavalla on tulevaisuudessa ihan kansalaisen näkökulmasta? Kiitokset, herra Provera. Sitten Edustaja De Angelis, äh, kaksi minuuttia teillekin. Presidente, anche io apprezzato molto. Kiitokset äh, puheenjohtaja. Minäkin arvostin äh, erittäin paljon tohtori Skaronin täsmällistä ja, ja tyhjentävää esitystä. Ja minäkin haluaisin esittää kaksi kysymystä, jottei aikaa haaskaantuisi. Minä itse näen asian kuitenkin hieman eri tavoina. Sinänsä ö, voitaneen ö, nähdä tilanne sellaisena, että koska emme ole lähteneet tukemaan ydinenergian käyttöä, olemme aika onnekkaita. Esimerkiksi Venäjän viimeaikaiset tapahtumat johtanevat siihen, että joudumme entistä rohkeammin investoimaan uudistuviin energialähteisiin ja vaihtoehtoisiin energialähteisiin. Ja toisekseen, onko teidän mielestänne, mielestänne Venäjä-riippuvuus riskialtis kysymys? Jos kerran ydinenergiasta ollaan luopumassa tai ainakin sen käyttöä vähentämässä ja enemmän kaasua halutaan saada käyttöön, niin millä tavoin vapaat markkinat reagoivat tähän kysymykseen? Adi Giorgio. Adi Giorgio, kaksi minuuttia. Εγώ ήθελα να ρωτήσω τον φιλοξενούμενο μας. Υπάρχουν, υπάρχει μεγάλη συζήτηση για αποθέσεις. Haluaisin kysyä vieraltamme, että millä tavalla Välimeren alueella maakaasu otetaan talteen. Itse olen Kyprokselta kotoisin. Haluaisin tietää, minkälainen kehityskulku on käynnissä tällä alueella. Ja pitää, voiko EU saada osan eh, kaasusta näistä kaasuvarannoista? Era Madurel per due minuti. Sitten Rovariera Madurel. Gracias. Eh. Kiitos puheenjohtaja. Itsekin haluan esittää kiitokset eh, puhujallemme ja, ja myöskin jo etukäteen muille puhujille ja ylipäätään tämän kuulemistilaisuuden järjestämisestä kiitokset. Äsken saimme kuulla jo puheenjohtajien suulla sen, että energiakysymykset ovat äärimmäisen tärkeitä ja mielestäni ne liittyvät ulkopoliittisiin kysymyksiin ja, ja näinpä olemmekin saaneet tämän yhteisvaliokuntapohjaisen kuulemistilaisuuden nyt, jossa käsitellään eri energiamuotoja ja, ja energian tuontikysymyksiä ja niin poispäin. Itse haluaisin kuulla vastauksia näihin äsken esitettyihin kysymyksiin. Mutta ähm, lisäksi äh, esittäisinkin, että äh, kysymyksiä voitaisiin esittää vasta senkin, kun kaikki puhujat ovat puhuneet, mutta tämä tästä. Puheenjohtaja äh, viittasi meidän työhömme täällä Euroopan parlamentissa. On selvää, että energia voidaan nähdä myöskin integroivana tekijänä, kun tarkastelemme erilaisia alueita. Sillä voi olla jopa sosiaalisia ja, ja taloudellisia vaikutuksia Euroopan unionissa. Mutta tässä yhteydessä puhuttiin erityisesti eteläisen välimeren maista myöskin, eteläisistä maista, välimeren maista – tietenkin epävarmuus ja epävakaa tilanne nimenomaan energian tuottajamaissa vaikuttaa tilanteeseen. Ja niinpä haluaisinkin kysyä sitä, mitä meillä on, minkälaisia mahdollisuuksia meillä on vaikuttaa asiaan. Puheenjohtaja, olen pahoillani. Minun on pakko nyt lopettaa vuoroni, koska aika on kortilla. Eh, Kiitos, kun puhutaan kaasuenergian turvallisuudesta, toimitusvarmuudesta. Puhuitte pitkäaikaisista sopimuksista ja suurista investoinneista, joita Gazprom tekee kaasuputkien osalta. Ehkä tämä näyttää sel- sellaisen maan näkökulmasta, jolla on diversifioinut tuonti Länsi-Euroopasta, mutta 2004 vuodesta asti EU on myös Itä-Euroopassa, jossa Gazpromilla on monopoli. Nämä Keski-Itä-Euroopan maat ovat EUn jäseniä ja Nord Stream ohittaa ne, South Stream ohittaa ne, Bulgaria, Puola esimerkiksi, nämä maat. Kun otetaan huomioon pitkäaikaiset sopimukset Gazpromin kanssa, ne kärsivät kasvumarkkinoiden monopolisoinnista, siitä, että ei ole niillä markkinoilla kilpailua. South Stream, North Stream, meille sanotaan, että ne ovat kolmannessa liberalisointipaketissa osatekijöinä. Haluaisin kiinnittää tähän huomiota, koska näyttää siltä, että jos keskistä Itä-Eurooppaa voidaan auttaa energia toimitusvarmuudessa, niin se olisi juuri pitkäaikaisten sopimusten poistaminen, Gazpromin sopimusten poistaminen. Ja näillä South Stream ja Nord Streamillahan on juuri se tarkoitus, että ne monipiloisoivat nämä markkinat. Bobinska, due minuti per favore. Ja seuraavaksi Rova Bobinska, kaksi minuuttia. Contract. Kiitoksia. Pitkän aikavälin sopimukset tarjoavat vakautta pääsessä suuryrityksille, koska ne voivat luottaa sopimuksen jatkumiseen en tiedä, onko niistä juurikaan hyötyä kuluttajille. Mehän kävimme tästä keskustelua silloin, kun Puolalle kirjoitti Gazpromin kanssa pitkän sopimuksen. Sillä uusia tapahtumia syntyy. Saattaa olla, että esimerkiksi liuskekiviöljyä ryhdytään käyttämään enemmän ja niin edelleen. Eikä hintoja pystytä sitten enää jälkikäteen muokkaamaan. Toiseksi puhuttiin siitä, että monimuotoistuminen eh, auttaisi, mutta ei tässä North Stream, South Stream ongelmassa se tule juurikaan esillä. sitten Nabukon. Se merkitsisi monipuolistamista, mutta International Herald Tribune eh, eilen kirjoitti etusivullaan, että South Stream on, on erittäin kallis ja siellä heikennetään Nabukko-hanketta. Mitä mieltä olette tuosta lehden kirjoituksesta? Mitä mieltä olette, et, mitä komissio tai parlamentti voivat tehdä auttaakseen toimitus epävarmuudessa? Mainitsitte Pohjois-Afrikan, joka on, josta, jossa poliittinen tilanne on hyvin epävarma mutta meillä saattaa olla sama ongelma edessä esimerkiksi Venäjän kanssa ja muualla. Kohta työstämme energiaa ulkoisen ulottuvuuden mietintöä, jossa otetaan huomioon muut maat. Joten pohdinpa vain sitä, että mitä tässä suhteessa tulee tehdä. Neljänneksi, mitä mieltä olette puhemies Busekin ajatuksista yhteisistä kaasuosuusta Eurooppaan? Kiitokset. Sitten äh, edustaja Savelas. Κύριε Πρόεδρε, και ευχαριστώ πολύ τον κύριο Σκαρόνι. Kiitoksia puheenjohtaja. Εξάμεινο, kirje Σκαρόνι. Niin, kiitos tämänpäiväisistä esityksistä. Herra Skaroni, te puhuitte kilpailusta markkinoilla – mikä on tilanne kuuden kuukauden aikana nyt sitten? Esimerkiksi Azerbaidsan on päättänyt, että se valitsee yhden putken niistä kaikista, joista tällä hetkellä keskustellaan. Minun kysymykseni olisi seuraava. Onko näissä kaasuputkissa teidän mielestänne jo nähtävissä, että nämä keskustassa olevat kaasuputket voitaisiin liittää toisiinsa – Azerbaidsanissa esimerkiksi puhutaan siitä, että 16-17 kuutiometriä voitaisiin siirtää yhdellä putkella, mutta ehkä se ei riitä. Sitten North Stream. Tämä pohjoinen kaasulinja. Miten näette Arabiemiraatien, Katarin, Bahrainin roolin kaasutoimituksissa pohjoisen kaasulinjan kautta? Jos Iranin poliittinen kysymys on tässä tärkeässä osassa, niin täytyy tietysti lähteä siitä, että pohjoisissa ja eteläisissä osissa Eurooppaa. Se vaikuttaa kasvutilanteeseen ja tilanteeseen hyvin kovasti. Sitten herra Milamon. Ja kiitokset herra Karonik äh, alustuspuheenvuorosta. Haluaisin tietää, oliko kysymys tulkkausongelmasta, koska en kuullut nyt aivan äh, tarkkaan, mitä puhuitte ei perinteisten äh, kaasutoimittajien roolista. Mitä niistä totesitte? Ja millä tavoin näette tulevaisuuden esimerkiksi Puolassa? Ja sitten Ruva Polaskan kysymys. Minäkin luin eilen Herald Tribunista sen, että South Stream ja Nabucco kysymys on uudelleen tapetilla ja, ja näkymät ovat aika epärealistiset. Entä sitten teidän näkemyksenne poliittisten tapahtumien vaikutuksesta eh, Pohjois-Afrikassa? Mitä vaikutuksia näillä tapahtumilla on siis tulevaisuudessa Euroopan unionille? Honore. Kiitokset. Sitten Lansdorff, kaksi minuuttia. Grazie Presidente, grazie a relatore Scaroni. Uh, una... Kiitokset. Minulla on hyvin lyhyt kysymys. Kiinan äh, rooli ja, ja mitä mahdollisia projekteja sillä on Pohjois-Afrikassa energiasektorilla? Tään. Kiitokset sitten edustaja Metsanos, kaksi minuuttia. Úr, megpróbálok én is rövid lenni. Nagyon köszönjük Skaroni úrnak az értékes előadását, és örülök neki, hogy az orosz gáz... Yritän puhua lyhyesti. Kiitoksia herra Staronille tästä alustuksesta ja kiitoksia siitä, että puhuit, haluatte vähentää riippuvuutta Venäjästä. Kotimaani Slovakia on sataprosenttisesti riippuvainen Venäjän kaasusta. Mutta Navukon projektin tulevaisuus on epävarma. Konkreettinen kysymys. Sekaisin tunteen olemme seuranneet Italian kansanäänestyksen tulosta, joka koski siis sitä, että että ydinvoimalle sanotaan ei. Ja kysyn teiltä, että miten näette Euroopan tulevaisuuden, kun ajatellaan uusiutuvia energialähteitä? Toteutuvatko siihen asetetut odotukset? Miten se toimii ilman ydinvoimaa? Ja miten se liittyy ilmastonmuutoksen torjuntaan ja sen mahdollistamiseen? Ja miten näette mahdollisuutemme koskien näitä uusia tekniikoita. Kiitokset. Ja sitten vielä viimeisenä kysyjänä Rovatikau, kaksi minuuttia. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să subliniez importanta legătură dintre Marea Neagră și Marea... Haluaisin painottaa sitä, että Mustanmeren ja Välimeren välillä on tärkeä yhteys Mustameri voi olla tärkeässä asemassa strategisesti katsoen, varsinkin kun yhdistetään se meren. Mustameri yhdessä Välimeren kanssa ö, muodostavat tärkeän yksikön, varsinkin Euroopan unionille. Nabucco ja muut tärkeät eurooppalaiset hankkeet, kuten myöskin transatrialainen kaasuputkihanke – on tässä suhteessa tärkeässä asemassa. Se yhdistää Georgian, Romanian ja muut aluemaat toisiinsa. Minulla on kaksi erityiskysymystä. Ensinnäkin Desertec-hanke. Millä äh, taataan se, että riittävästi energiaa saadaan Pohjois-Afrikan alueelta? Ja toiseksi äh, puhtaan kehityksen mekanismi. Se hyvä hyväksyttiin Euroopan unionissa, mutta jäsenvaltiot eivät ole tässä suhteessa kuitenkaan tehneet riittävästi. Kiitos. Tilanne oli erikoislaatuinen, koska myöskin tohtori Vinua. Yksi alustajistamme haluaa esittää kysymyksen vaikkei hän kuulukaan valiokunnan jäsenistö. Mutta tohtori Vinoa, puheenvuoro on teillä. Olkaa hyvä. Much, chairman, and, um, thank you. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia Skaroni hyvin mielenkiintoisesta alustuksesta. Otitte esille pitkäaikaiset sopimukset. Mikä teidän mielestänne on joustavuus, liikkumavara, joka on järjestelmän parantamiseen? Indeksointi on ongelma öljytuotteissa – Nämä niin kutsutut spot-markkinat, käteishintamarkkinat tulevat kuvaan mukaan. Mikä on näkemyksenne? Pitäisikö olla indeksointi, sopimusten keston lyhentäminen? Mikä on näkemyksenne? Vero Conciso. Abbiamo... Kiitos tiivistä kysymyksestä. Nyt kysymyksiä on esitetty paljon ja uskon, että noin 15 minuutin aikana herras Karolilla on mahdollisuus nyt vastata kysymyksiin. più. No niin, pyrin nyt vastaamaan kaikkiin esitettyihin kysymyksiin. Nabucco kontra South Stream kysymys. Siihen moni viittasi. Tässä ei ole minkäänlaista kilpailuasemaa. Nimittäin Nabukkohan tuo Ukrainan kautta Venäjältä kaasua Eurooppaan. Ja toivottavasti Nabukko ö, ö, jatkossa ö, tuo Turkista, ö, Turkmenistanista ja, ja muista ö, <clears throat> maista unionin kaasua, mutta me emme kuitenkaan ole mukana sinänsä tässä rakennushankkeessa – 10 miljardin dollareiden investointeja vaatinut hanke on sinänsä kiintoisa asia, mutta nyt kun puhumme Nabukosta, se ei sinänsä ole vankalla pohjalla. Emmekä ylipäätään halua sellaista tilannetta, jossa tuottajat ja kuluttajat ovat infrastruktuurissa yhteisenä investoina. Mutta niin kuin sanottu, mitään, mitään kilpailuasetelma ei ole. Entä sitten esitetty shale-kaasu kysymys? Me tuotamme sitä Yhdysvalloissa niin ikään. Meillä on neljä lisenssiä Puola. Ja tällä hetkellä sonderamme tilannetta myöskin Ukrainassa – Nimittäin nämä maat ovat äärimmäisen tärkeitä shale-kaasun saamisen kannalta, mutta tällä hetkellä emme ole vielä päässeet kovinkaan pitkälle. Kiinassa, Tunisiassa ja muissakin Afrikan maissa tällaista hanketta myöskin käynnistellään. Entä sitten pohjoisen Afrikan demokratiakehitys? On selvää, että siirtymäkaudet ovat aika hankalia ainakin. Jokainen sen tietää, mutta ei tilanne kuitenkaan jatkuvasti tule olemaan tällainen. Tällä hetkellä kuitenkin ongelmia on ja siksi pyrimme siihen, että saamme aikaiseksi tilanteen, jossa demokratia hengessä voimme harjoittaa kauppaa ja olla ylipäätään yhteistyössä. Se on parempi vaihtoehto kuin kaupan tekeminen esimerkiksi diktaattorien kanssa. Sitten kaasu, uudistuvat energialähteet ja niin poispäin. Minun mielestäni kaasun kulta-aika tulee kestämään noin 15 vuotta ja sen jälkeen toivottavasti uudistuvat energialähteet saadaan täyspainoiseen käyttöön ja tällä tavoin päästään perinteisistä polttoainepohjaisista energiasta eroon. Kuitenkin esimerkiksi aurinkosähköenergia on hyvin kallista suhteessa lämpöenergiaan. Tämä on esimerkki siitä, että uudistuvat energialähteet ja niiden hyödyntäminen on yleensä aika kallista. Mutta se on mahdollista. Energia, uudistuva energiaa voidaan käyttää, jos sitä halutaan ottaa käyttöön. Myöskin varastointikysymykset ovat edelleenkin ratkaisua vaille. Jos jatkossa tulevaisuudessa otetaan entistä enemmän käyttöä uudistuvien energialähteiden pohjalta saatava energiaa, se edellyttää myöskin uusia varastointimahdollisuuksia, uutta teknologiaa ja niin edelleen tämänhetkisen tilanteen valossa ei vastauksia kuitenkaan vielä ole mahdollista antaa kuluttajille. Joku täällä äh, totesi kommentteja Levantine Basin kysymyksestä. Eli uudet löydökset Israelissa, Libanonissa, Kyproksella. Kyse ei kuitenkaan missään tapauksessa ole löydöksistä, vaan pikemminkin äh, koko maailman laajuisesti, jos asiaa tarkastelee, sinänsä löydökset ovat tärkeitä, mutta ne eivät kuitenkaan ole tämänhetkisen tilanteen valossa valtavia. Tällä hetkellä jo Israel pystyy omalla tuotannollaan korvaamaan osan siitä energiasta, jota perinteisesti tuotiin Egyptistä. Joten nämä uutuudet voivat tietysti vaikuttaa jonkun verran tilanteeseemme. Katar äh, oli kysymysten kohteena. Nestekaasun tuottajana Katar on äärimmäisen merkittävä jo tälläkin hetkellä – heillä on esiintymiä, jotka liittyvät kiinteästi myöskin Iranin esiintymiin. Kuitenkin sanktioiden vuoksi Iran on ollut tilanteessa, jossa omia esiintymiä ei ole voitu käyttää täyspainoisesti, mutta mahdollisesti tulevaisuudessa tilanne muuttuu ja, ja sieltäkin voidaan kaasua saada. Venäjä, Slovakia esimerkiksi äh, ottaa kaiken kaasun äh, Venäjältä. Nämä ovat äh, vaikeita kysymyksiä. Entä sitten liitokset Euroopan unionin sisällä? No, äsken totesin, että Slovakiaan kaikki kaasu tulee Venäjältä, mutta toisaalta taas jos ajattelemme tilannetta, jossa kaasua saataisiin putkien kautta esimerkiksi Ranskasta, Espanjasta tai muualta, olisi tilanne helpommin hallittavissa, hallinnoitavissa, varsinkin jos ongelmia syntyisi esimerkiksi Venäjän ja Ukrainan välillä. Ja tällä tavoin kaasun saanti ehtyisi. Mutta koska Euroopan unioni ja Eurooppa ei tällä hetkellä ole liitoksissa keskenään. Emme voi siirtää kaasua Euroopan unionin, välisten, äh, Euroopan unionin maiden välillä toivottavaan tapaan. Slovenia ja, ja Unkari esimerkiksi joutuivat äh, pakkas, kovan pakkastalven äh, aikana suuri energiaongelmiin Emmekä pystyneet valitettavasti takaamaan energiasiirtoa esimerkiksi sairaaloiden ja muiden laitosten lämmittämiseen viime talvena. Juuri siksi, ettei liitoksia ole. Minun mielestäni meidän on vastattava Euroopan unionin sisällä liitoksista aivan samalla tavalla kuin Yhdysvalloissa jo tällä hetkellä tapahtuu. Ja tämä kaikki voidaan toteuttaa myöskin kilpailukykyisen verkoston puitteissa. Ja sitä kautta meillä on mahdollisuus vaikuttaa nimenomaan energiaturvallisuuteen. Sitten on pitkät sopimukset, pitkän tähtäimen sopimukset. Gas de France, Leon, Eni ja, ja monet muut laitokset hän perustavat toimintansa siihen, että Venäjältä, Libyasta, Algeriasta tuoda kaasua. Meillä on erilaisia sopimuksia ja erilaista hintapolitiikkaa käytössä, spot-hintoja ja, ja muita hinnanmuodostusmalleja. Mutta kun neuvotteluja käydään, niin, niin yleensä meillä on kaksi mallia. Joko hinta sidotaan raakaöljyhinta, ja, ja näin ollen hinta suhtautetaan myöskin spot-hintaan. Tai sitten otamme käyttöön pitkän tähtäimen sopimukset ja hinta sidotaan niin sanotun National Transit Point hintaan, joka tarkoittaa sitä, että se on päiväkohtainen suurten volyymien hinta ja hinnoittelumalli. Toisin sanoen eh, kaikki eh, kaikki voivat eh, tasolla tutkia hinnanmuodostusta. Entä sitten Kiina ja Pohjois-Afrikka? Tällaista linkkiä ei ole, koska kiinalaiset eivät ole läsnä pohjoisessa Afrikassa, sen sijaan eteläisessä Afrikassa kylläkin. Uskoakseni vastasin lähes tulkoon kaikkiin esitettyihin kysymyksiin. Ah, no, sua domanda sulla Libia. Aha, Libya kysymys vielä. Mi- millä tavoin näet, näette Libyan tulevaisuuden? Salista kysytään, onko siis linkkiä Kiina ja Libyan välillä. Ei, tällaista linkkiä ei ole. Niin kuin sanoin, Kiina ei ole läsnä pohjoisessa Afrikassa. Eli nyt toivon mukaan vastasin kaikkiin kysymyksiin. Oletteko nyt tyytyväisiä vai jäikö joku väliin? Signora Zabelas, Rova Savella halusi nähtävästi joku täsmennyksen vielä. Πιθανότητα συγχώνευσης. Την πιθανότητα Mahdollisuus yhteyteen näiden kaasuputkien välillä sen jälkeen, kun Azerbaidžan on tehnyt päätöksen, että se... Azerbaidžan. Niin, minä vastasin jo kysymykseen. Azerbaidžan äh, on nimenomaan Nabukko-putken äh, alkulähde maa. Ainakin 10-15 miljardia kuutiometriä kaasua tulee napukoa pitkin Azerbaistanista. En tiedä, haluavatko Nabucco-putken investoijat ja, ja omistajat investoida 10-15 miljardia euroa sen vuoksi, että, että Napukon kautta tuotavaa kaasua eriytettäisiin jollakin tavoin. En tiedä, en osaa vastata kysymykseen, koska tämä ei ole me, meidän toimivaltuuksimme kysy, liittyvä kysymys. Emme ole mukana napukossa. Persona? Si. Si. Joku halusi vielä lisää selvitystä. Olin olisin kiinnostunut mielipiteistä. Miten näette, herra Skaroni, Italian kansanäänestyksen tuloksen? siitä, että sanottiin ei ydinvoimalle. Tästä todellakin olisin kiinnostunut mielipiteestänne. Italiani. Niin, italialaisilla on äh, vaikea suhde äh, ydinvoiman ja, ja sama koskee myöskin rautateitä, äh, moottoriteitä ja niin poispäin. Monet julkiset hankkeet ovat Äh, suuria ongelmakysymyksiä ja mahdollisesti suurempia ongelmia kuin muissa maissa, mutta niin, kansanäänestys äh, tulee nyt äh, vaikuttamaan ydinvoiman käyttöön ainakin kymmenen vuoden aikana se käyttö ei ole mahdollista. Mutta kuitenkin esimerkiksi Japanin hallitus on tehnyt päätöksen, jonka mukaan Fukushiman tapahtumista huolimatta ydinvoimaa jatkossakin käytetään. Maailmassa on olemassa 400 50 ydinvoimala ei niitä ole mitään muutamaa ainoastaan. Ja jos Italiassa nyt järjestettiin kansanäänestys, niin tulos oli mikä oli. Siis ydinvoimakäytöstä pitäydytään, vaikka ydinvoimaloita ei siis tällä hetkellä ole käytössä Italiassa. Mutta niin kuin sanottu, Mielestäni tämä kysymys ei nyt varsinaisesti kuulu tämän päivän aiheeseen. Voin tietysti jonkun yksityiskohdan tähän vielä lisätä. Jotkuthan ovat ydinvoiman kannattaja henkeä ja veren. Ja, ja toisaalta he taas suhtautuvat siihen intohimoisesti mahdollisesti sen vuoksi, ettei päästöjä tule – voi olla, että tämä on kuitenkin <laughs> enemmänkin unelma. Mutta näyttäisi siltä, että ydinvoiman suosioita löytyy enemmän teollisuuspiireistä. No niin, tämä tästä. Kiitokset. Kiitokset, kiitokset eh, tohtori Skaroni näistä eh, eh, vastauksista ja, ja täsmällisyydestä ja, ja tiiviydestä myöskin vastausten yhteydessä. Olen todella vilpitön ihailijanne, kun näen, miten edustatte omaa yritystämme ja myöskin maatamme. Me tulemme Euroopan unionissakin jatkossa työstämään teidän edusta esittämienne asioita, esimerkiksi nämä liitokset, joista puhuitte paljon, on kysymys, joka tulee olemaan Euroopan unionin agendalla jatkossa. Mutta äh, nyt siirrymme eteenpäin ja annankin puheenjohtajuuden äh, herra Roilille, äh, niin kuin alueelkaan sovimme. Ja, meine Damen und Herren, wir können dann nyt voidaan kohta jatkaa, kun seuraavat molemmat vieraat. Okei. Okay. Machen das hier schön sortiert. Immer einer kommt nach dem anderen rauf. Ähm, ich darf als nächsten Toivotan seuraavaksi tervetulleeksi ja iloitsen tästä kovasti Francesco de la Florin Hän on sääntelyjohtaja Enagaasista. Kysymyksen asettelu voidaan verrata äskeiseen. Onko nyt teknisesti kaikki kunnossa? Ei vielä. Already. Darf Sie ganz herzlich begrüßen, freue mich. En halua alustaa pitkään. Pidemmittä puhetta, herra Delafra, teillä on puheenvuoro. Eh, muchas gracias. Eh, buenos días, señoras y señores eurodiputados. Hyvää aamupäivää eh, kaikki eh, vieraat, Euroopan parlamentin jäsenet. Eh, kiitokset siitä, että minut kutsuttiin tähän äärimmäisen tärkeään kuulemisetilaisuuteen. Olen äärimmäisen kiinnostunut itse tästä aiheesta. Niin kuin sanottu, tulen käsittelemään äh, eteläisen välimeren maiden tapahtumia ja niiden vaikutuksia Euroopan unionin energiapolitiikalle. Jos ajattelen tätä äh, nyt noin laajemmin, äh, niin vaikutukset ovat luonnollisesti varsin suuret Euroopan unionin alueella. Nyt eh, tarkastelen asiaa pikemminkin Iberian eh, Niemimaan kannalta ja myöskin oman yritykseni Enakasin kannalta. Nyt sitten ensin lyhyesti muutama sana omasta yrityksestäni. Kysymys on yrityksestä, eh, joka vastaa pitkälti kaasun välityksestä. Meillä on lähestulkoon 10 000 kilometrin verkosto. Olemme todella suuri yritys ja myöskin varastointia todella laajassa merkityksessä. Eli toisin sanoen infrastruktuurit ovat erityisalaamme. Pääsy infrastruktuureihin oli sitten kysymys putkista tai varastoista on täysin säänneltyä. Olemme yritys, joka elää siis säännellyllä markkinoilla. Se on täysin riippumaton yritys, joka on Madridin pörssissä noterattu ja, ja sen pääoma jakaantuu eri eri, eri tavoin. Esimerkiksi Espanjalla on osuus ainoastaan 10 prosentilla, Yhdysvallat 22 prosenttia, yhdistyneet kuningaskunnat edustavat 20 prosenttia ja, ja myöskin hallintoneuvosto koostuu riippumattomista henkilöistä. Jos tarkastelemme nyt kokonaisuutena Enal Garcia, niin sen toiminta on siis Espanjassa tapahtuvaa ja myöskin muualla Euroopan unionissa tapahtuvaa. Investoinnit ovat myöskin melko suuria yrityksessämme. Nyt sitten lähteäkseni tarkastelemaan päivän varsinaista aihetta, haluan täsmentää muutamia seikkoja, joita tohtori Skaroni täällä jo hahmottelikin. Haluaisin nimittäin palata vielä vuoden 2009 kriisin. Jos nyt sallitte, herra Vinoa, niin käytän hyväkseni Euroopan komission julkaisemaa karttaa tilanteen kehityksestä – Eli jos puhumme nyt vuoden 2009 kriisistä ja sen vaikutuksista Euroopan unionin maihin, on, on kartalta selvästikin nähtävissä se, minkä, millä tavoin kaasutoimitukset korostuivat nimenomaan itäisen Euroopan alueella. Vaikutuksia oli hyvin vähän läntisessä Euroopassa ja esimerkiksi Espanjassa. Tämä kaikki perustui siihen, että Nord- Pohjois-Afrikasta ja, ja monista muista Euroopan mantereenmaista Espanjan saapuva kaasu ei millään tavoin joutunut vaikutuksille alttiiksi. Valitettavasti äsken mainittu linkkien ja liitoksien puute oli tietysti tässä vaikuttamassa tilanteeseen ja, ja, ja hankaloitti tilannetta. Niin kuin tiedätte, olemme valitettavasti perinteisesti käyttäneet liian yksi kantaista verkostoa, ja jos tilanne olisi ollut toinen ja verkosto olisi ollut laajempi, ei tällaista kriisiä olisi syntynyt. Nyt jos tarkastelemme Espanjan tilannetta ja, ja meidän yrityskumppaneitamme, voidaan todeta, että verkosto on aika kattava. Vuonna 2009 tammikuussa meillä oli selvät liitokset omassa maassamme, mutta myöskin Almeria ja Tarifan kaupujen kanssa yhteistoiminta oli tiivistä. Niin kuin aikaisemmin saitte kuulla, meillä on seitsemän kaasu kaasun käsittelylaitosta Espanjassa ja, ja Pohjois-Afrikasta tulee kaksi kahdesta lähteestä suoraa kaasua. Tällä tavoin niin sanottu Sudgas-linkki on taattu. Meillä on tämän lisäksi muutamia muita infrastruktuurihankkeita Euroopassa ja näiden, mahdoll- näiden kautta mahdollisesti jatkossa pystymme laajentamaan toimintaamme. Me pyrimme rakentamaan siltoja ja, ja erityisesti liittämään Iberian niemimaan verkostoihin. Hanke on varsin laaja ja, ja, ja kattava ja se edellyttää erilaisia auktorisointia ja lupamenettelyjä ja niiden hyväksyntää. Mutta niin kuin sanottu, Euroopan unionin ja Iberian niemimaan liittäminen, Euroopan un... liittäminen oli aikaisemmin täysin mahdoton yhtälö. Ja nyt olemme pyrkineet panostamaan sen toteuttamiseen ja uskomme, että e, että tulevaisuus on valoisampi. Meillä on tässä tarkasteltavana prosenttiluvut aina vuodelta 1995 alkaen, joskin tässä puhutaan pelkästään Barcelonan ja, ja Ranskan välisestä tilanteesta. Lisäksi olemme pyrkineet hahmottelemaan pohjois-etelä-linkitystä ja, ja niitä akseleita, jotka kulkevat pohjoisen ja etelän välillä. Luonnollisesti kaikki sääntelyt toiminta ja erilaiset osakeomistajien toimet ovat vaikuttamassa tilanteeseen. Mutta tämä kaikki tapahtuu täysin avoimin, täyden avoimuuden äh, vallitessa. Vuonna 2012 olemme lisäämässä toimintaamme ja, ja linkkien määrä tulee kasvamaan noin 7,1 prosentilla. Ja niin sanottu open season-menettely tullaan ottamaan käyttöön. Olemme tehneet suunnitelmia aina vuoteen 2015 asti ja, ja, ja ennusteiden toteutuminen olisi toivottavaa. Meidän tavoitteemme on asettu noin 12-14 miljoonaa vuodessa ja toivottavasti yhteistyössä paikallisviranomaisten kanssa pääsemme tähän. Kuitenkaan valitettavasti tämänhetkinen vallitseva taloudellinen tilanne ei ole kovinkaan tyydyttävä Espanjassa eikä muuallakaan ja voi olla, että nämä kymmenen vuoden suunnitelmat eivät täyspainoisesti toteudu emme ottaneet äh, tätä äh, kaikkia huomioon, kun teimme äh, tulevaisuuden suunnitelmia. Erilaiset toisistaan riippuvuutta lisäävät tekijät ja, ja hankkeet ovat luonnollisesti otettava huomioon, kun näitä käytäviä rakennetaan ja, ja suunnitellaan. Tästä kartasta on löydettävissä eräs väylä, jota käytetään Ranskassa, eteläisessä Ranskassa ja lähellä raja-aluetta. Sen kautta meillä on mahdollisuus lisätä virtojen määrää sekä Ranskassa että myöskin Espanjassa. Kyse ei ole siis enää pelkästään espanjalaisista verkostoista, vaan ihan eurooppalaisista verkostoista. Nämä ovat käytännön esimerkkejä siitä, mihin pyrimme ja minkälaisia mahdollisuuksia tulevaisuudessa on. Ranskassa tähän hankkeeseen haluttiin panostaa, koska akselit ovat tärkeitä ja, ja virtoja määrää haluttiin kasvattaa. Ranskan investoinnit olivat noin 500 miljoonaa euroa tämän hankkeen toteuttamiseen. Open season periaatteen mukaisesti kuitenkin tällaisissa yhteyksissä tarvitaan julkista kilpailua, julkista hankintaa. Ja, ja näin ollen Ranskassa toimittiin sääntöjen mukaisesti. Tähän voidaan vielä lisätä Ranskan ja Espanjan tulevaisuuden rakennushankkeet, joita pyritään viemään eteenpäin tulevina vuosina eurooppalainen sääntelijä myönsi Ranskalle noin 100 miljoonaa euro lisärahoituksen, koska tämä hanke nähtiin myöskin linkkinä laajempana, laajempaa kokonaisuutta, nimittäin Pohjoisen Afrikan, Espanja ja, ja muu Euroopan yhteenliittämislinkkinä. linkkinä. Tällainen Iberia-käytävä on siis se hanke, jota me jatkossa viemme eteenpäin. Tämän vuoden alussa eurooppalainen liikenneverkosto viranomainen puuttui myöskin peliin ja he ottivat meidän hankkeemme mukaan omia suunnitelmia, omi, omiin suunnitelminsa. Tällä tavoin olemme saaneet eh, hankkeeseen lisää eh, puhtia ja lisää eh, teknistä osaamista. Kyseinen asiakirja on äärimmäisen hyvä tietolähde, jos haluatte tutustua aiheeseen tarkemmin. On olemassa tutkimustietoa siitä, että jos tätä hanketta jatketaan suunnitelmien mukaisesti vuonna 2020, vaikutusalue laajeneminen on varsin kattava. Esimerkiksi Algeriasta voidaan kaasua toimittaa jopa Keski-Eurooppaan asti ja samantyyppisiä visioita voidaan hahmotella myöskin Venäjän kaasulle. Eli kaiken kaikkiaan tilanne on varsin myönteinen ja myöskin kilpailun lisääntyminen tällä sektorilla on täysin tervetullutta ja tämä koskee myöskin uusiutuvia energialähteitä. Olemme siis puhuneet eh, nyt siitä, minkälainen merkitys eh, tällaisella verkostolla on, eh, kun pyrimme liittämään Ranskan ja Espanjan verkostot, mutta sitä voidaan myöskin laajentaa kattamaan Eurooppa myöskin esimerkiksi keskeisen Euroopan maiden osilta. Ja sitten vielä edelleenkin lainatakseni Euroopan komission karttaa, Meillä on löydettävissä aivan julkista tietoa siitä, minkälaisia linjauksia ja strategisia ajatuksia Euroopan komissiolla on tämän asian toteuttamisen suhteen. Jos Euroopan komissio panostaa äh, sinisen nuolen suuntaisiin hankkeisiin, ei kyse ole pelkästään enää käsitteisen perustavasta ö, suunnitelmasta, vaan, vaan ihan konkreettisesta suunnitelmasta, joka voidaan käytännön tasollakin toteuttaa. Selvä on, että Euroopan markkinoille tuotitoiminta on äärimmäisen tärkeää ja välttämätöntä ja siksi mielestäni tämä toteutus Tämä toteuttaminen olisi toivottavaa ja jopa välttämätöntä, jos haluamme korjata sitä epätasapainotilannetta, joka tällä hetkellä edelleenkin vallitsee. Eli Iberian väylä, Iberian, Iberian käytävä olisi varsin tervetullutta. Se voi nimittäin omien olemassa olevien infrastruktuurin rakenteiden puitteissa tuoda lisää mahdollisuuksia Eurooppaan. Ja, ja niin kuin tohtori Scaroni jo aikaisemmin totesi, jotkut maat ovat haavoittavammassa asemassa, kun ongelmia syntyy, ja tätä ongelmaa voitaisiin tämän verkoston käytön laajentamisen myötä helpottaa. Niin kuin sanottu, koska linkkejä ei ole, tilanne on vielä tällä hetkellä aika valitettava, mutta meillä on mahdollisuus kuitenkin tarjota oman verkostomme myöskin muiden käyttöön. Ensimmäisenä, jo neljä, ensimmäiset osat verkkoamme ovat olleet käytössä jo 40 vuotta ja, ja pikkuhiljaa olemme laajentaneet verkostoamme ja, ja tulleet entistä kilpa, kilpailukykyisemmiksi. Ja niin kuin sanottu, meidät on noterattu myöskin pörssissä. Haluamme myöskin toimia mahdollisimman laajasti erilaisten energia- ja, kaasutuottajien kanssa. Aikaisemmin Espanjassa käytettiin pelkästään Algeria ja Libyan tuontikaasua, mutta sen kuljettaminen Espanjan sisälläkin oli rajoitetumpaa kuin tällä hetkellä. Jossakin kohtaa Espanja oli lähestulkoon ainut asiakas Libyalle. Tällä hetkellä Libyan merkitys on vähentynyt ja Egyptin tuonti on taas lisääntynyt. Niin kuin tiedätte, Libya on joutunut nyt marginaaliseen asemaan syntyneen poliittisen tilanteen vuoksi, ja tällä on luonnollisesti vaikutukset kokonais- kokonaisuuteen. Tämä ei luonnollisesti kuitenkaan tarkoita sitä, että mikä olisi valmistautuneet eh, mahdollisiin ongelmiin päinvastoin. Jos mietimme tilannetta tulevaisuuden kannalta ja, ja hahmottelemme sitä sillä tavoin, että sekä tuottaja on useampia ja, ja verkostojen kattavuus on entistä laajempi, päästään selvästikin eteenpäin. Aikaisemmin rauhallisimpina aikoina laadittiin suunnitelma siitä, millä tavoin energiaa voidaan jakaa Euroopassa. Teillä on mahdollisuus tutustua tähän suunnitelman verko, verkossa nettisivulta. Voitte tutkia suunnitelmaa, mutta nyt taas tilanne on muuttunut ja, ja uusia ylimääräisiä suunnitelmia tarvitaan. Mutta jos äh, meidän äh, hankettamme äh, laajennetaan, uskoisin, että kaikki Euroopan unionin maat voivat pitkällä tähtäimellä hyötyä siitä. Ei kyse ole pelkästään konkreettisista kuljetus poliittisista suunnitelmista ja linkeistä, vaan myöskin siitä, että tätä kautta meillä on mahdollisuus panostaa lisää energiaa saatavuuteen ja, ja, ja sen turvallisuuteen. Entä sitten vaihtoehtoisten uudistuvien energialähteiden käyttö? Minkälainen merkitys sillä on? Meillä on nähtävissä muutama dia, jotka selvittävät tulevaisuuden tilannetta. Oikealta voitte tarkastella tilannetta 9.11.2010 ja tässä yhteydessä kyse on tuulienergiasta. Sen käyttö on noussut jopa 46 prosentilla, eli se on lähestulkoon tuplaantunut suhteessa aikaisempaan vuoteen. Vertailupäiväksi on otettu 27.8. vuonna 2009. Ja, ja, ja siinä yhteydessä, kun tuulienergian käyttö oli lähestulkoon olematonta, joudumme ottamaan käyttö kaasua normaalia suurema määrä. Joten tämä on osoitus siitä, miten joustava meidän verkostomme on. Se pystyy reagoimaan nopeasti odottamattomiin tilanteisiin ja, ja sillä tavoin voidaan välttyä ongelmilta. Mielestäni kustannukset ovat melko vähäiset, kun ajattelemme kaikkea sitä hyötyä, joka meillä on käytössämme. Jos olisimme panostaneet pelkästään yhteen energiamuotoon, ei tilanne suinkaan olisi näin myönteinen. Ja, ja jos vielä palaamme tuohon tuulienergiaan, niin on selvää, että tuulienergia optiopanostamisen panostamisen kautta olemme saaneet käyttöömme entistä joustavamman järjestelmän. Mutta tällä hetkellä tilanne on vielä luonteeltaan sellainen, että me pysty täyspainoisesti käyttämään resursseja hyödyksi. Nyt sitten vielä palatakseni alkuperäiseen aiheeseen, eli siihen, miten Iberia Niemimaa ja muu Eurooppa voidaan liittää toisiinsa, miten eri markkinat voidaan ottaa käyttöön ja millä tavoin uudistuvat energialähteet voidaan liittää tähän kokonaisuuteen. Tämä on mahdollista toteuttaa, mutta se edellyttää sitä, että poliittista tahtoa löytyy ja myöskin varoja. Joka tapauksessa tämän hankkeen kustannukset ovat joka tapauksessa ovat alhaisemmat kuin muiden mahdollisten Euroopan laajuisten hankkeiden kustannukset. Luvut ovat aika merkittävät. En, en halua niitä kuitenkaan nyt täsmällisesti tässä yhteydessä esittää. Ja vielä lopuksi haluaisin peräänkuuluttaa energia-alan yhteistyöhalukkuutta. Laaja ja kattava yhteistyö on kantanut hedelmää ja mielestäni sitä olisi syytä jatkossakin harjoittaa. Me olemme siis työskennelleet yhdessä eri maiden kanssa ja, ja olemme saaneet siitä hyviä kokemuksia. Tässä esitykseni ja kiitokset huomiostanne ja jos haluatte esittää kysymyksiä, niin varsin mieluusti niihin vastaan. Ganz herzlichen de la Flor. Kiitoksia, herra de la Flor. Ehdotuksiin on herra Vinua komissiosta. Tätä te alustatte myös heti. Se on järkevämpää hoitaa asiat samalla kertaa. Vielleicht ohne große Anleitung, einfach Einleitung, dass wir direkt weitermachen, dass äh, Herr Vinua... Jatkamme siis heti herra Vinua komission puolelta nyt. Komplett macht. Täydentää alustukset lisää se, mitä komissiossa on ajateltu, niin sitten voidaan molemmista arvostuksista keskustella samaan aikaan sitten, ja oliko ollut tarpeeksi aikaa esittää kysymyksiä, herra Finvoa. Olette aina tervetullut, tehän olette useamminkin ollut täällä. Teidän vuoro. Thank you very much, uh, Chairman. And, uh... Kiitoksia puheenjohtaja ja onnittelut siitä, että järjestitte tämän kuulemistilaisuuden. On hyvä käydä tämän tyyppisiä keskusteluja ja pyrin myös näyttämään sen, millä tavalla Euroopan parlamentti on ollut mukana lisäämässä Euroopan unionin energiaturvallisuutta, varsinkin vuonna 2009 tammikuun kriisin jälkeen. Kaikki toimijat varmaankin ovat yhtä mieltä siitä, mitä tarvitaan. Ja on aivan selvää, että meidän täytyy elää todellisuuden kanssa – todellisuuden, joka on se, että olemme kovin riippuvaisia maahantuonnista, olkoonpa kysymys sitten öljystä tai kaasusta, ja tuo tilanne jatkaa kasvuaan. Sillä olemme käyttäneet loppuun kotimaan tuotannon, joten meidän täytyy tuoda maahan lisää. Ja jos katsotaan <clears throat> näitä maatuotilähteitä, niin nähdään, että Venäjä on suurin kaasun ja öljyn tarjoaja. Ja se täytyy tietysti ottaa huomioon. Nähdään myös, että kaasutarjonnassa on enemmän palveluntarjoajia kuin hyödykkeen tarjoajia kuin öljypuolella, mutta kaasupuolella hyvä uutinen on myös se, että ja kolme suurta tarjoaa Venäjä yhdellä kolmanneksellaan, Norja on erittäin tärkeä. Voitaisiin sanoa, että Norja on tietysti osa eurooppalaista talousaluetta. Ja se on osa suurta perhettä, osa myös sisämarkkina-aluetta, joten Norja ei tulisi laskea ulkoiseksi tarjoaksi. Mutta kyllähän Norja vielä on aika riippumaton, kun se näitä voimavaroja jakaa. Ja sitten näette, että Välimeren alueelta tulee hyvin paljon kaasusta. Uskoakseni pähkinäkuoressa voidaan todeta, että politiikkamme suhteessa ulkoisiin tarjoajien on helppo ymmärtää. Me haluamme monimuotoistaa tätä. Jos, kun Winston Churchill puhui 20-luvulla öljystä, hän sanoi, että monimuotoistaminen on ainoa tapa edetä. Haluan selvittää sitä, sillä kun puhutaan putkistoista, niin helposti ne voidaan asettaa tärkeysjärjestyksen sen mukaan, miten hyvin ne monimuotoistavat tarjoilua. Sekä reittejä, lähteitä että vastakumppaneita. Siihen usein kiinnittää huomiota, mutta minusta se on tärkeää ymmärtää. Meillä on viisi eri väylää, jota kautta EU saa kaasua. Pohjoinen Norja, itäinen Venäjä, eteläinen Pohjois-Afrikka, varsinkin Algeria. Sitten nestemäistä maakaasua tulee kaikkialta. Trinidad ja Tobagosta, kuten myöskin Australiasta tai Katarista. Katarhan on pääasiallinen tarjoaja tällä hetkellä. Ja sitten eteläinen väylä, jossa saatamme soveltaa tätä monimuotoistamista ja verrata sitten South Streamiin sen jälkeen, mitä Skaroni totesi. On selvää, että eteläinen väylä on aivan elintärkeä. Meidän täytyy avata tuo käytävä, sillä se tarjoaa meille kolmea monimuotoistamisen eri elementtiä. Se on uusi reitti, siinä on uudet lähteet kyseessä ja uudet vastakumppanit. Meillä oli Kaspianmeren voimavarat ja tuolla alueella on yhtä paljon kaasua kuin Venäjällä. Eli meillä on todellinen intressi avata myös tuo reitti. Ja meillä on useita eri vastakumppaneita, Azerbaijan, Turkmenistan, Irak ja muitakin saattaa olla mikä merkitsee sitä, että kyseessä ei ole Gazprom, joka on ainoa South Streamin tarjoaja. Se merkitsee, että mitään uusia lähteitä ei tarjota, vaan kyseessä on uusi reitti. Eli selkeästi voidaan verrata eteläisen käytävän ja South Streamin välisiä etuja, kun tästä alueesta puhutaan meidän tavoitteenamme pitäisi selkeästi olla tuon eteläisen käytävän avaaminen. Sitä usein nimittäin myös neljänneksi käytäväksi. Minusta meidän tulee katsoa myös sitä, mitä EUn sisällä tehdään. Se on vielä tärkeämpää. Aivan kuten täällä, Flor, täällä jo äh, ottikin esille, niin se, että varmistaudun siitä, että kun kaasu tulee EU-hun, niin se saa mennä kaikkialle – ei ole siinä mitään länsi-itä, etelä-pohjoinen ennakkokäsityksiä. Eurooppalaisesta kaasua silloin kyseessä se saa mennä joka paikkaan, jos sitä tarvitaan. Tammikuussa 2009 nähtiin selkeästi, kun kaasuhanat kierrettiin kiinni Venäjän ja Ukrainan puolelta tulevasta putkesta, niin silloin oli vaikea auttaa niitä maita, jotka joutuivat kärsimään toimituksen keskeytyksistä. Ihan vain tiedot, tiedoksenne, myös öljypuolella meillä on tarjonnan takaamisen johtavat menettelyt käytössä, jos toimitus katkeaa. Näin on tapahtunut vain kerran kansainvälisessä energiavirastossa silloin, kun Katrina myrsky iski Yhdysvaltoihin tällainen menettely on siis olemassa ja jos toimitus katkeaa, niin täytyy varmistautua siitä, että meillä on järjestelmä auttamiseen. Aion kuitenkin keskittyä enemmän kaasuun, koska se on tässä ideana. Ja meidän täytyy varmistautua siitä, että meillä on tämä hätätilanteessa toiminta, kapasiteetti olemassa. Meidän täytyy myös tarjota poliittista tukea ja rahoitusta yhteisiin tarpeisiin. Ja kaikki tämä tulisi valtavirtaistaa. Asia tuleekin esimme myöhemmin tämän vuoden loka-marraskuussa keskusteluissamme, ja se on tietysti Sosa Wagnerin mietinnön osio josta Itressä on nytkin jo äänestetty. Sehän ensi kuussa sitten otetaan esille myös tuolla täysistunnossa. Siitä on kovasti hyötyä, koska se kovasti tukee myös sitä, mitä me ehdotamme. On selvää, että meidän täytyy varmistautua yksimielisyydestä myös näissä hankkeissa kehittämällä alueellista yhteistyötä. Näin tehdään jo valtiomaiden kanssa, Etelä-Pohjois-käytävän kanssa, Puolan ja Keski- ja Itä-Euroopan maiden kanssa, kuten myöskin eteläisen käytävän kanssa, jossa autetaan kaikkia kyseisiä jäsenvaltioita. Meillä täytyy tietysti olla myös EU-politiikan ulkoinen ulottuvuus, siis sisämarkkinoiden ulkoinen ulottuvuus, eli oikeat kumppanuussuhteet kaikkiille niihin maihin, jotka ovat ympärillämme. Asetus 994-2010, joka koskee kaasun tarjonnan toimitusvarmuutta, on ehdottoman tärkeä väline pantavaksi ja Vidal Quadrasin kanssa parlamentista olemme kyenneet yhdessä vuodessa viemään tämän asetuksen läpi. Kyseessä on siis asetus, joka korvaa direktiivin. Tämä on erityisen tärkeä, koska kaikki pitää täytäntöönpanna välittömästi. Ja tässä puhutaan niistä epävarmuustekijöistä, joita meillä on ympärillämme. Se, että esimerkiksi Algerian toimitukset katkeavat vaikka huomenna tai Venäjä, Ukraina, kiista syttyy uudelleen niin tänä päivänä meillä on paremmat valmiudet reagoida kuin marrasku, tammikuussa 2009 ja huomattavasti paremmat. Olemme tietysti pyrkineet takaamaan korkean äh, kuluttajasuojan. Erityisesti olemme pyytäneet kaikkia jäsenvaltioita estämään ja olemaan valmiita äh, toimitusten katkeamiseen ja ottamaan, parantamaan kaasuinfrastruktuurin joustavuutta, ottamaan käyttöön koordinoidumman lähestymistavan kriisitilanteessa. Lisätään avoimuutta ja tiedon väliä, tiedonvaihtoa eri maiden välillä. Meillä saattaa siis olla nyt huomattavasti parempi tilanne kuin kaksi vuotta sitten käsillä, ja se on se, mistä tässä tilanteessa on kysymys. Alueellinen yhteistyö on myös lisääntynyt voimakkaasti. Uskoakseni tarvitsemme sitä, että näemme, millä tavalla Asetus velvoittaa meitä tekemään tärkeitä päätöksiä infrastruktuurin kanssa. N-1 infrastruktuuristandardi on siellä otettu esille. ihan puhui myös tästä. Me käytämme N-1, koska jos Libyasta katkeaa tuotanto, niin sitä voidaan kompensoida muilla kohdin. Kaikkien maiden tulisi ja yritysten tulisi katsoa nimenomaan tätä. Meillä on velvoite myös mahdollistaa kaksisuuntainen kapasiteetti kaikissa liittymäkohdissa. Ja meidän täytyy taata kaasuputkistojen joustavuus. Tavoitteena on myös se, että tarkastellaan sitä, miten asiakkaat voivat saada kaasua kaikkina aikoina. No, asetus on nyt siinä vaiheessa, että jokaisen maan täytyy suorittaa riskiarviointiin kaikkien sidosryhmien kesken. Kaasutarjoajat, kaasujakeluketju, suuret asiakkaat ja täytyy arvioida, arvioida riski kunnolla. Sen jälkeen täytyy laatia ennaltaehkäiseviä toimintasuunnitelmia riskien lieventämiseksi tai eliminoinniksi ja sitten hätäsuunnitelmat täytyy suunnitella. Kaikki tämä tehdään juuri näinä päivinä. Meillä oli kolme viikkoa sitten seminaari, jossa katsoin, mitä järjestöt jäsenvaltiot ovat tekemässä, kun ne pyrkivät täytäntöönpanemaan tätä asetusta. Olen myös hieman huolissani siitä, että Itä-Euroopan maat eivät suhtaudu asiaan sen vaatimalla vakavuudella. Ensinnäkin Itä-Euroopan maat ovat kaikkein haavoittuvammassa asemassa ja siellä on kaikkein vähiten joustavuutta. Ne ovat hyvin usein sataprosenttisesti riippuvaisia yhdestä tarjoajasta. Kaasuputkijärjestelmä valvotaan edelleen samalla tavalla, joka ei ole yhdenmukainen sisämarkkinapaketin kanssa. Avoimuutta ei ole ja on useita sopimuksia, jotka estävät sen, että asiat menevät eteenpäin. Näin ollen vaadimme, että nämä maat ryhtyvät toimenpiteisiin, koska niiden tilanne on kaikkein hankalin, jos ne haluavat joustavoittaa tarjontaansa. Tämä asia täytyy saada siis järjestyksen tämän vuoden loppuun mennessä. Riskianalyysi ja estosuunnitelma toitaan käyttöön riskianalyysiä tulisi vaihtaa naapurusmaiden kanssa, sillä se on tärkeää. Sillä kysymys ei ole siitä, mitä yksi yksittäinen jäsenvaltio voi tehdä. Senhän täytyy ottaa huomioon myös se, mitä tapahtuu naapurialueella. Ja haluan tässä todeta, miten paljon hyötyä meille on ollut tästä Euroopan energian elpymisohjelmasta, jossa 4 miljardia on tarjottu infrastruktuurityöhön. Ja kuten näette, yli puolet rahasta on sijoitettu kaasujen ja sähkön yhteenliittämiseen. Kaasupuolella näette, mitä tämä merkitsee. Tässä on vain joitakin hankkeita esimerkkeinä, mutta Slovakiasta tällä edustaja valitti, että ei ole edetty riittävästi, mutta kyllä on sillä jos teillä tuo kriisi, saatatte saada Itävallasta kaasua, sillä, sillä Baumgartenissa on otettu käyttöön vastakkainen kaasutoimitus. Baumgartenissa on mahdollisuus siis kääntää kaasun kulku niin, että kaasu saadaan muille alueille. Tämän olemme rahoittaneet äh, ja haluan myös todeta, että olemme ottaneet Espanjaa viemään loppuun kaikki hankkeet, joista naapurin juuri teille puhui. Me rahoitamme Ranskan ja Espanjan välistä yhteenliittymää, kuten myöskin vahvistamme Ranskan verkostoa, jotta Ranska voi paremmin olla yhteydessä ei pelkästään etelään, vaan myös pohjoiseen. Kaikki tämä nyt on tapahtumassa siitä syystä, että olemme todella panostaneet Itä-Eurooppaan ja muihin maihin, jotta voimme varmistaa järjestelmän joustavuuden ja olemme kyenneet luomaan uusia liittymäkohtia. Unkarin kohdalla on vielä joitakin ongelmia, mutta olemme ratkaisemassa niitäkin. Yritämme nyt kehitellä etelä-pohjois yhteyksiä alueella, jossa ennen oli vain länsi yhteyksiä. Tällä tavalla siis olemme parantaneet kaikkien näiden maiden toimitusvarmuutta Itä-Euroopan alueella. Työtä täytyy jatkaa ja se onkin ehdotuksemme sisältö, joka esitellään tämän vuoden lopussa. Meillä on useita prioriteetteja. Ne ovat näitä käytävä prioriteettejamme. Meidän tulee katsoa eri alueita ja nähdä, mitkä niiden heikkoudet ovat ja yhdistää niiden vahvuudet. Meillä on useita tärkeitä kysymyksiä myös, kuten Baltian alue, jossa näette, että sähkö- ja kaasun alueella haluamme luoda oikeat yhteydet, jotta voidaan varmistautua siitä, että nämä maat ja varsinkin kolme Baltian maata ja Suomi ovat hyvin yhdistetty loppuosaan Euroopasta. Meillä on eteläpohjoinen yhteydet öljyn tarinassa, jossa Puola yhdistetään jopa Kroatian asti ja Itämeren asti. Tämän avulla varmistaudutaan siitä, että kaikki maat näiden alueiden välillä saavat energiaa kaasusta. Ja tietysti lounaisosassa Eurooppaa myös joudutaan varmistuttamaan siitä, että Iberian liitetään hyvin muuhun Eurooppaan. Ja eteläinen käytävä on edelleen tärkeä osa toimintaamme. Meidän täytyy tehdä kaikki mahdollinen, jotta voimme avata tämän etelän käytävän. Ja haluan kertoa jotain Itä-Välimeren alueesta ja mahdollisista kaasuvarannoista on puhuttu Kyproksesta, Israelista ja Libanonista. Olemme ryhtymässä keskusteluihin tällä hetkellä nähdäksemme, millä tavalla nämä kaasulähteet voivat yhdistää seitsemän kertaa Euroopan vuosittainen kulutus on siellä saatavilla ja se toisi lisävariaatiota tarjontaamme. Ja olemme nyt tätä hanketta siis työstämässä. Kyprosta, Kyprosta se koskee ehdottomasti, Kreikkaa myös. Se on hyvä asia. Meillä on paljon uusia lähtetä. En puhu nyt liuskakivestä sen enempää, koska se tulee myöhemmin. Se on vuoden 2020 jälkeen, se tulisi tietysti muistaa. Ja teimme kaikki ehdotukset myöhemmin. Meidän täytyy kehittää infrastruktuuria ja katsoa, millä tavalla voimme säädellä markkinoita, jotta saamme myös oikeat rahoitusvälineet käyttöön näiden investointien auttamiseksi. Usein on sanottu, miten tämä yhteenliittäminen on tärkeää. Joskus täytyy siis saada aikaiseksi päällekkäistä infrastruktuuria, josta markkinat eivät pidä, mutta joka silti on oleellista, jotta voidaan integroida sisämarkkinat ja lisätä toimitusvarmuutta. Asia täytyy siis pitää mielessä ja tässä suhteessa rahoitusvälineet, joita joilla on käytössä, ovat erittäin tärkeässä asemassa. Päätän esitykseni tähän, koska olen varmaan jo puhunut riittävästi. Ja meillä nämä kolme esitystä tänä aamuna varmaankin äh, ovat menneet kaikki samaan suuntaan, olette varmasti kaikki saaneet myös hyvän näkemyksen siitä, mitä pitäisi tehdä, jotta tarjonta pysyisi hyvällä tasolla. Kiitoksia. Ganz, ganz herzlichen Dank, Herr Ich denke, dass... Kiitoksia, herra Vinoa. Tämä oli varmaan kovin hyödyllinen täydennys esityksiä Euroopan politiikasta taloudesta, että nyt varmaan meillä on hyvä yleiskuva. Ja ennen kuin unohdan herra Vinua, niin on mahdollisuus, että se, mitä nimitit, mainitsitte konkreettisina toimenpiteinä, niin sitten valiokuntana – tai valiokuntina voisimme saada luettelon näistä, ei se tarvitse mikään suuri paperi, mutta se olisi kovin hyödyllistä tällaisena tosiasiallisen keräämisenä. Joitakin puheenvuoropyyntöjä. Olisin kiitollinen, jos yrittäisitte puhua kaksi minuuttia korkeintaan. Ensiksi kollega Odi. Merci, monsieur le président. Merci, euh, Kiitos puheenjohtaja, kiitokset puhujille. Nythän on kyse maista ja kansoista, eh, jotka ovat eh, pyrkineet eh, kurottelemaan kohti demokratiaa ja, ja ovat vaivallisesti päässeet eroon diktaattoreista. Tämä kaikki liittyy energiaan ja nyt tähän liittyy kolme kommenttia. Liitokset, yhteenliittymät ja investointien tarve, kaikki lienevät samaa mieltä tästä – Miten näette julkisen ja yksityisen jakautumisen erityisesti infrastruktuurihankkeisiin, mikä kenellekin kuuluu, jos puhumme nyt siis kaasutoimituksista, minkälaisia subventointeja mahdollisesti on olemassa tai suunnitteilla. Miten tämä kaikki järjestetään? Sitten tutkimukseen liittyen toinen kysymys. Emmekö voisi nyt siirtyä kumppanuuteen Esimerkiksi <clears throat> lämpöenergia ja aurinkolämpöenergia yhteydessä, myöskin tutkimussaralla. Ja sitten vielä kolmas asia, joka on pikemminkin poliittinen seikka. Ajattelen nyt suhteita Afrikkaan. Afrikkahan on jo itsenäisesti kasvu painotteinen maa ja mahdollisesti geopoliittisestikin ottaen kannattaisi laatia suunnitelma ja sopimuksia näiden maiden kanssa. Bedanke mich, Frau Kollegin. Kiitoksia sitten kollega Reera Maturen. Kiitos, presidente. Kiitos puheenjohtaja. Minulla on kysymys herra Vinualle, joka herra De Flor itse asiassa jo otti esiin. Puhuttiin siitä, että Afrika, Espanja ja Ranska linkin akselin vahvistaminen olisi tärkeää. Meillä on olemassa myöskin tietyn tyyppinen recovery plan tätä silmällä pitäen ja sitä on jo edistetty Kataloniassa, Espanjassa. Eridan hankehan on osoitus tästä tutkim- tulokset eivät kuitenkaan olleet odotetunlaiset ja näin ollen koko hanke keskeytettiin. Mutta kuitenkin herra, herra de, de la Flor puhui Eridan äh, akselin uudelleen käyttöotosta. Onko tämä ylipäätään mahdollista, jolle Espanja ja Ranska linkitetä tämän hankkeen myötä? käsittääkseni kaikki pitäisi ottaa uudelleen käyttöön, jos tällainen on pyrkimys tällä hetkellä. Miksi jossakin kohtaa puhuttiin myöskin kustannusongelmista Ranskan ja Espanjan välillä ja, ja eriäväisyyksistä ylipäätään. Mihin nämä ongelmat perustuivat. Ja herra Del Florilta haluaisin vielä kysyä erään luvun. Te puhuitte siitä, miten paljon äh, esimerkiksi tietyssä Venäjän ja, ja Ukrainan konfliktitilanteessa voitaisiin kanavoida äh, Espanja-Ranska-akselille – te, te puhuitte näistä kysymyksistä ja puhuitte myöskin nesteytetystä maakaasusta. Mikä on se volyymi, millä määrällä itse asiassa kaasua voitaisiin tätä kautta muualle Eurooppaan jakaa? Kiitoksia sitten kollega Watson. Kiitoksia puheenjohtaja. Puheenjohtaja, kun kuunnellut tätä seminaaria tämän aamuna, niin saksalainen teat, näytelmä nimeltä Kaasu tulee mieleen – siinä koko yhteiskunta menee, tulee hulluksi kaasun tuotannosta. Eli pitäisi olla realiteetit huomioon. Tiedetään, että jos jatketaan kaasun käyttöä samaan malliin, niin ei voida rajoittaa lämpötilan nousua kahteen asteeseen tällä vuosisadalla. Emme pysty käsittelemään suurimpia turvallisuushaasteita, joita meillä on. Siis toimitukset EUn ulkopuolelta. Ja sitten myöskin poliittinen sorto niissä maissa, jotka meille kasvoja toimittavat. Viime vuonna julkaistiin 2050 etenemissuunnitelma, joka inspiroi komission omaa etenemissuunnitelmaa, joka julkaistiin tammikuussa tänä vuonna, jossa on mukana suuri potentiaali laajentamiselle uusiutuvissa. Herra De La Flor kertoi, että tuulisena päivänä voidaan tuottaa melkein puolet Espanjasta tarvitusta energiasta tuulivoimalla. Espanjassa on myös sitten lämpö- ja aurinkovoimaa. Ja sitten kun on maita kuten Senegal ja Marokko, sielläkin voitaisiin tehdä näin. Ja sitten liitetään tähän tämän tuulen ja vesivoiman superverkon kehittäminen, joka ulottuisi Viroon asti. Tästäkin me keskustelee, että voitaisiin me silloin katsoa tulevaisuuteen, joka on ihan olennaisesti uusiutuvien varassa ja kaasua voidaan voitaisiin käyttää vain puutteiden täyttämiseen. Ja jos pitää investoida älyverkkoihin ja jakoverkkoihin, niin sähkön jakelu, niissä toimii ei kaasun jakelu. Ja olisin kiinnostunut kuulemaan teidän näkemyksistänne tästä. Kollega Claude Turmes. Sitten Claude Turmes. Thank you very much. Uh, two questions to... Kiitoksia. Kaksi kysymystä Della Florille. Yksi koskee Espanjan ja Ranskan välistä käytävää. Mainitsitte, että joitakin hankkeita on kehitteillä. Voisitko puhua hieman tarkemmin, miltä kapasiteetista puhutaan, milloin ne käynnistetään ja näettekö, että niiden edessä olisi jotain esteitä, kun niitä pyritään toteuttamaan toiseksi? Kiitoksia tästä tasapainosta näkemyksestänne, kun puhuttiin uusiutuvista energialähteistä jos tuulivoimaa lisätään yhä edelleen, niin millä tavalla kaasuinfrastruktuuria ja markkinoita täytyy muokata, ehkäpä myös sähkömarkkinoita? Kun puhutaan kaasuvarastoinnista, tarvitaanko tällaista nopeampaa varastointikapasiteettia enemmän verrattuna siihen, mitä meillä tänä päivänä on. Mitä mieltä olette sähkömarkkinoista yleensä ja niihin liittyvistä intradeista. Se, mitä Graham Watson sanoi vielä, eli tämä monimuotoistuminen, joka koskee energiatehokkuutta ja uusiutuvia energialähteitä. Se, mitä kasvun kohdalla tehdään, on tietysti tärkeää, mutta hierarkiassa se selkeästi tulee – uusiutuvien energialähteiden jälkeen. Scaroni periaatteessa sanoi, että Nabucco kuolee, koska sillä ei ole mitään tuottajia mukanaan osakeomistajissaan. Scaroni sen sijaan on erittäin optimistinen, mutta kun hän puhuu, että pelkästään asiakkaita on Nabucco-hankkeessa mukana, niin onko se teidän mielestänne suurikin ongelma? Wagner. Sitten kollega Wagner. No- Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin kiitokset äh, kaikille äh, äh, puhujille ja nyt sitten kysymyksiin. Herra de la Florilta kysyisi seuraavaa. Toivoisin hieman lisäselvitystä merkitystä sille, millä tavoin, mitä asetta teillä on käytettävissänne, kun kansalaiset mahdollisesti vastustavat hanketta ja julkista rahoitusta ei välttämättä ole tulossa. Ja sitten Enakasin kanta, herras Karonin tuoma, esille tuomaan ongelmaan, joka liittyy näihin ei-perinteisiin hankkeisiin. Ja sitten herra Vinualle kolmas kysymys. Tämä liittyy liittyy eurooppalaisten hankkeiden valintaan. Mitä kriteereitä Euroopan komissio aikoo käyttää, kun äh, hankkeita aiotaan äh, valita nimenomaan eurooppalaisessa hengessä? Meillähän on jo olemassa tietyt kriteerit, joita esiteltiin minun valmistelemassani niin, äh, paperissa, joka on nyt Euroopan komissionkin käytössä. Kiitos kovasti. Sitten antaisin puheenvuoron herra Della Florille ensimmäisille vastauksille. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Kiitos puheenjohtaja, kiitokset kysymyksistä. Ja nyt etenee järjestyksessä herra Odi. Ensin mainitsi julkisen ja yksityisen äh, sektorin ja, sen, ja hän peräänkuulutti selvitystä sille, miten investoinnit voidaan jakaa näiden välillä. Tilannehan on samantyyppinen muuallakin maailmassa. Ja nyt onkin otettava huomioon se, että sääntelijäviranomaisella on tietyt säännöt, joita on järkiperäisesti noudatettava – ja, ja, ja sen pohjalta on mietittävä, miten investointeja voidaan toteuttaa. Mikä on meidän rahoituksemme kustannus? Se on aika alhainen, kustannukset ovat melko alhaiset ja, ja infrastruktuurihankkeiden kustannukset ovat vieläkin alhaisemmat ja sen vuoksi meidän mielestämme tämä kaikki voidaan toteuttaa myöskin yksityisellä sektorilla, jos meillä on olemassa sitoumus pitkän ajan kattava sitoumus myöskin sääntelyviranomaisen kanssa. Ja, ja puhun tässä nyt 3, 40, jopa 50 vuoden aikajaksosta. Herra Tulmus kysyi, millä tavoin aiomme toteuttaa siirtymäkauden, jos halutaan ottaa käyttöön entistä enemmän uusiutuvia energioita. No, se lienee toteutettavissa, mutta jos ajattelemme asiaa nyt yrityksen kannalta, oli sitten kysymyksessä isompi tai pienempi kysymys, niin teemme sen suuntaisia investointeja. Rova Madurel puhui myöskin äh, <clears throat> kysymyksestä, joka liittyy nimenomaan meidän yritykseemme. Meillä äh, on jo vuosikymmeniä kokemusta tämän tyyppisestä toiminnasta, äh, verkostojen rakentamisesta ja yhteistyötä on harjoitettu myöskin sääntelyviranomaisen kanssa. Projekteja ja, ja hankkeita on toteutettu korkeiden standardeiden mukaisesti. Ja jos ajattelemme tätä kaikkia nyt nimenomaan kustannusten e, e, e, kannalta ja, ja, ja ajattelemme myöskin sitä, millä tavoin voimme jakaa kulut eri maalaisten toimijoiden kanssa, niin, niin se lienee mahdollista ja, ja voimme jakaa kustannuksia jopa 3-40 prosentin luokalla. Osittain rahoitusta saadaan siis paikalliselta tasolta, ja jos nyt puhumme nimenomaan infrastruktuureista, niin, niin selvää on, että osa kulusta syntyy ihan paikallisella tasolla. Eli selvä on, että myöskin yksityiset toimijat haluavat investoida hankkeisiin, jos ne ovat kilpailukykyisiä. Ja, ja, ja jos ne ovat myöskin kuluttajien toiveiden mukaisia. Niin sanottu open season kysymys. Siihen liittyen jo, jo selvitinkin asiaa. Ja, ja me olemme nyt neljän viiden vuoden ajan työstäneet tätä Open Season-hanketta. Lähdimme liikkeelle nollatilanteesta ja, ja, ja, ja <clears throat> suunnitelmamme kattaa ajanjakso aina vuoteen 2015 asti. Sehän on käsillä tuossa tuokiossa. Hanke on siis pohjaltaan strategisen suunnitelman perustuva – ja, ja on selvää, että meidän on luonnollisesti jatkuvasti suhteutettava sitä myöskin markkinoihin. Olemme tarkastelleet asiaa esimerkiksi Ranska- ja Espanja-akselilla. Madridissa järjestettiin tilaisuus, jossa sekä espanjalaiset että ranskalaiset esittivät omia, omia näkemyksiään tulevaisuuden kehityskuluista – No, <laughs> kysymys kuuluu, kannattiko rakentaa pikemminkin Suetsin kanavalle Eiffelin torni? Tämä on hieman vastaava vertaus, mikä sitten loppujen lopuksi kannattaa ja mikä ei. Mutta niin kuin sanottu, meillä on selvä strategia ja suunnitelma hankkeemme pohjalla. Jotakin jouduttiin jättämään ulos ulkopuolelle. Kaikkia ei voitu ottaa mukaan. Kompromissia joutuu aina tekemään, mutta niin kuin sanottu, sitoumukset ovat luonteeltaan pitkäikäisiä, ne ovat kymmenien vuosien sitoumuksia ja epäilemättä selvää on, että jos infrastruktuuri investoinnit ovat suurempia kuin mitä suunniteltiin, voi toteuttaminen olla hankea, hankalaa. Olen vakuuttunut siitä, että keskustelut Euroopan komission kanssa tämän tyyppisten hankkeiden toteuttamisesta ja kehityksestä vievät meitä eteenpäin. En usko, että tähän edes kuluu monta vuotta aikaa. Mitä pikemmin, sen parempi. No niin, ja sitten vielä tuohon käytävä kysymykseen. meidän käsityksemme mukaisesti eh, käytävä aikaansaaminen on välttämätöntä ja sitä varten tarvitaan rahoitusta sekä Afrikan, Pohjoisen Afrikan, Espanjan että Ranskan on kehitettävä tätä eh, hanketta. Ja kaiken kaikkiaan kysymys kuuluu, millä tavoin Iberian niemimaa pystyy olla mukana vaikuttamassa tulevaisuuden hahmottelemisessa. Meillä on jo olemassa selkeitä suunnitelmia, ikään kuin tiekartta. Voimme löytää alustavia tutkimuksia jo vuodelta 1992 ja sen jälkeen tutkimuksia, joita olemme käyttäneet hyödykseen, on tehty lukuisia. Mutta eh, jos, jos nyt eh, lukuja tarkastellaan, niin, niin kustannukset ovat aika marginaaliset, 10 miljoonaa euroa. Herra Sosa kysyi Iberian käytävästä, minkälaisia esteitä sillä on. Niistä jo puhuttiinkin hieman. Voi olla, että kyse on loppujen lopuksi siitä, että erilaiset ihmiset näkevät asian eri tavoin. Mentaliteettikysymykset, kielikysymykset, nämä kaikki ovat osana vaikuttamassa kokonaistilanteeseen. Kokonaistila- mutta siitä huolimatta haluamme käynnistää käytävä ennen kuin mitä alun perin suunniteltiin. Ja sitten vielä eri energiamuotojen yhteiskäytöstä ja, siitä, millä tavoin kaasua ja uudistuvia energialähteitä voidaan käyttää yhtä aikaa hyödyksi. Me tarvitsemme tätä silmällä pitäen paljon infrastruktuuripanostusta ja, ja nimenomaan joustavia infrastruktuureita. Ajatellaan nyt sitten mitä tahansa jakelua tai maanalaista varastointia tai, tai muuta osa-aluetta. Jos halutaan äh, siis pyrkiä siihen, että kaasun rinnalla myöskin äh, uusiutuvia energialähteitä kehitetään. Nyt äh, vielä Espanjan, Espanjan tilanteeseen. Törmäsimme erilaisiin malleihin. Kaikki halusivat itselle laitoksia ja, ja, ja rakennushankkeita, infrastruktuurihankkeita, mutta tämän toteuttamiseen tietysti tarvitaan aina luvat ja lisenssit, ja näin ollen kokonaissuunnitelman puutteessa tilanne ei edennyt toivotulaisesti, mutta nyt näyttäisi siltä, että olemme edistyneet jopa perinteisten mallien mukaisestikin. Ja jos tarkastelemme esimerkiksi Yhdysvaltain mallia ja sitä, millä tavoin he ovat käyttäneet ei-perinteistä toimintatapaa. Se voidaan nähdä varsin myönteisenä. Mutta summa summarum, Onneksi meillä on oma hallinnointikeskuksemme ja, ja olemme välttyneet siltä, että esimerkiksi yhdysvaltalaiset olisivat tuoneet oman mallinsa suoraan meille ja, ja meidän käyttömme. Mutta niin kuin sanoin, meillä on mahdollisuus tarjota palveluksia Euroopan laajuisesti. Jo tällä hetkellä käytämme hyödyksemme <clears throat> erilaisia liitoksia ja lisäliitosten myötä voimme kattaa laajemmin Euroopan markkinat. Um, I have a lot of sympathy for niin, se mitä Odi totesi äh, mielestäni aivan oikein. Itse asiassa kaikki se, mitä tänä aamuna sanottiin, on hieman itsekästä ja tietysti en kattanut kaikkia niitä toimia, joita Euroopan unioni ja komissio tekevät kumppanusopimusten solmimiseksi energia-alalla. Emme tee niitä pelkästään itsekällä tavalla. Haluamme keskustella energiatehokkuudesta ja uusiutuvista energialähteistä, jotka hyvin usein ovat osa keskusteluja, kun niitä käydään persialainen maiden kanssa tai Algerian kanssa. Kyllä me kiinnitämme paljon huomiota energiatehokkuuteen ja uusiutuviin energialähteisiin. Kehityskomissaari Pibalks, joka oli aiemmin energia-asioista vastaava komission jäsen, kehittelee ohjelmaa joiden avulla saadaan sähköä paremmin pohjois-afrikkalaisten ulottuville ja kehitellään infrastruktuuria Afrikassa, sillä se on todellinen ongelma. Paljon erilaista toimintaa on käynnissä ja se otetaan esille myös energiapolitiikkaa koskevassa tiedonannossa, joka on tarkoitus julkaista lokakuussa. Kaasuinfrastruktuurin omistajuus. Kyseessä on säädelty ala, joten julkinen intressi on tässä suhteessa otettu huomioon, kun asetetaan tariffit infrastruktuurissa, kun kuljetetaan kaasua tai sähköä. Onpa kyseessä sitten valtioomisteinen tai yksityisjulkisen puolen kumppanuus. Kaikenlaisia erilaisia tilanteita on, kun puhutaan infrastruktuurin omistajuudesta kaasu- ja sähköpuolella, mutta kyseessä on kuitenkin säädelty ala, joten siitä syystä julkinen intressi tulee otetuksi huomioon. Suunnitelma myös osoittaa selkeästi, miten tärkeä tämä on. Ria Madurell, joudun toteamaan, että koska meillä on rahaa elpymissuunnitelmista, olemme voineet vakuuttaa ranskalaiset siitä, että nämä jatkavat toimintansa riippumatta siitä, että lähtökohdat olivat kielteiset. Olemme kyenneet osoittamaan, että meillä on rahaa ja tehkää te. Editön on vain osa sitä, koska se on nimenomaan pullonkaulana ranskalaisessa järjestelmässä. Se on ehdoton edellytys uusille yhteyksille Espanjan ja Ranskan välillä. Ja ryhdymme keskustelun sekä Ranskan että espanjalaisten kanssa nähdäksemme, mitkä ovat Midgatin tulevaisuuden näkymät. Watsonille sitten kaasusta. Ai, hän ei ole enää täällä. Ai, on hän täällä vielä, anteeksi. Uskoakseni meillä on tärkeä osa tätä kaasukysymystä, jota vielä ei ole mainittu tänään, joka koskee kaasun hiilen poistamista kaasusta. Ja tiedän, että siitä on paljon tutkimuksia se on myöskin oleellista. Turmes täällä totesi, että no kaasua vielä käyttää 10-15 vuotta kyllä. Jos sitä halutaan käyttää sen jälkeenkin, niin kyllä uskoakseni tämä hiilepoisto on oleellinen. Saamien tietojen mukaan näin juuri tehdäänkin. Olette myös nähneet, että uusiutuvat energialähteet ja kaasu menevät käsi kädessä – on se mukavaa, että kaikki sähkö tuotetaan tuulivoiman avulla jonain päivänä, mutta täytyy myös varmistautua siitä, että jos ei tuuli puhalla, ja tämä on tietysti suuri ongelma, se merkitsee sitä, että investoinnit kaasuun ja sähkö, joka tuottaa kaasun avulla, niin silloin tuon investoinnin taloudellinen puoli on aika hankala päättää, sillä nämä voimalaitokset toimivat vain muutama tunti päivässä. Ja siinä on talouden ongelma, joka täytyy ratkaista. Tavana varmistautua siitä, että saadaan aikaiseksi oikea yhdistelmä kaasun ja uudistuvien energialähteiden välillä. Se on se tapa, jolla voidaan varmistautua siitä, että uusiutuvia energialähteitä voidaan käyttää paremmin sähkötuotannossa. Myös Turmekselle olen luonnollisestikin ymmärtänyt tämän teidän ajatuksenne. Energiatehokkuus on kaikkein tärkein asia 2020 ohjelmassa. Neuvottelut tulevat olemaan erittäin hankalia, uskoakseni. Nabukko-kysymyksestä seuraavana. Skaroni totesi, että Nabukko on pelkästään kaasun käyttäjien johtama ja ongelma siinä onkin, sillä se on totta, on se, että täytyy olla sopimus kaasun tarjoamiseen. Paras tapa taata se on, että Nabukko konserni otettaisiin mukaan kaasutuottaja. Se voisi olla Turk- Turkmenistanista tai Irakista tai mistä hyvänsä. Se parantaisi tietysti tuon putkiston energiatehokkuutta. Sitä asiaa siis täytyy pohtia ja komission sen on varmaankin uskoakseni usean otteeseen ottaa tähän kantaa viime viikolla suurista keskusteluista, joita on käyty eteläisestä käytävästä. Eli tässä on menossa eteenpäin, mutta täytyy tietää, että pääsänä tuottaja on Azerbaijan. Ja sitten konsernissa tehdään päätöksiä 60 BCM tarjoamisesta. Nabukohan on uusi putki, joka kulkee Turkin kautta ja Nabucco taas liittää Italian Kreikkaan. Eli tässä on molempien hankkeiden kohdalla on täydentävyyttä ja siitä varmasti on hyötyä tulevaisuudesta. Lopuksi Susa Wagnerille kriteerit yhteisen intressien hankkeissa. Se, mitä ehdotatte tässä mietinnössänne, nämä kaikki kriteerit ovat menossa siihen suuntaan, jota mekin seuraamme. Hankkeita täytyy tietysti arvioida kustannushyötyanalyysin pohjalta ja tässä täytyy ottaa käyttöön ehdottomasti tärkeät ulkoistekijät, kuten toimitusvarmuus, hinnan aleneminen kaasutoimituksissa. On selvää, että kiemaissa, jossa Gazprom on ainoa kaasutarjoaja, jos luodaan siellä liittymiä, josta kaasu saadaan muualtakin, niin se parantaa dramaattisesti neuvotteluasemaa, joka näissä neuvottelukysymyksissä on. Siitä syystä meidän täytyy nähdä kaikki nämä hyödyt ja meidän täytyy ottaa ne huomioon. Tämän tyyppisiä kriteereitä meidän täytyy nimenomaan tarkastella ja olemme edelleen vielä hienosäätämässä tätä ja toivottavasti voitte tehdä tämän ehdotuksen. Voimme tehdä tämän ehdotuksen myöhemmin syksyllä. Kolme lausetta itseltäni lopuksi ja sitten kollega Albertinille puheenvuoro. Ensinnäkin oli hyvä, että tämä yhteinen kuulemistilaisuus järjestettiin. Toiseksi sydämelliset kiitokset kaikille alustajille. Olette kovin, autoitte meitä kovasti. Sitten kolmeksi se, joka täällä on kuunnellut, niin on oppinut nämän, tämän kysymyksen asettelun monimutkaisuuden. Eikä lähde sitten yksinkertaiseen politiikkaan, vaan eriytyneitä vastauksia lähtee etsimään. Kiitoksia siitä. Ja nyt herra Albertini. Haluaisin ainoastaan esittää kiitokset herra Roilille yhteistyöstä ja siitä, että meillä oli tämän tilaisuuden kautta mahdollisuus tutustua varsin syvällisesti tilanteeseen. Ihan muutama sekunti vielä. Haluaisin nimittäin esittää kysymyksen herra Vinualle liittyen herra Skaronin vastauksiin. Minkälaisia mahdollisuuksia meillä on, jotta saataisiin aikaiseksi eurooppalainen viranomainen, joka vastaa vastaisi nimenomaan näistä puhutuista Euroopan sisäisistä liitoksista. Ja, ja sitä kauttahan kaasujakelu saataisiin entistä helpommin toteutetuksi. Tämä oli yksi kriittisimmistä kohdista tällä. Uh, Meillä on organisaatio, joka käsittelee infrastruktuuria ENSOC, siirtoverkko-operaattoreiden eurooppalainen järjestö myös sähkölle. Kolmas sisämarkkinapaketti on niiden alku. He ovat eh, ennakoineet, että nämä direktiivit tulevat voimaan tekemällä yhteistyötä. Olen hyvin luottavainen, että 2020 vuoteen mennessä meillä todellakin on hyvin järjestäytyneet verkot Euroopan tasolla, jossa on optimoitu täysin sähkö- ja kaasu infrastruktuurit. Ja sen vuoksi näitä prosesseja täytyy ajaa eteenpäin, koska on kiire näiden infrastruktuurin kanssa. Ei voida, meillä ei ole varaa viivästyksiin. Ja sen vuoksi täytyy saada vahva infrastruktuuripaketti. Niistä olemme riippuvaisia sähkössä ja kaasussa. Niistä, joiden täytyy tehdä 10-vuotissuunnitelma, joka täydentää kaikkia kansallisia suunnitelmia ja siihen liittyy sitten eurooppalaisia tavoitteita. Ja on todella tällainen, että kaikki tekevät yhteistyötä. Della Flora on yksi heistä. Ja tavoitteet saavutetaan. Olen luottavainen, että tulevaisuus on aika valoisa.